Bien, chers collègues, je sais bien que la neige est tombée sur euh, Bruxelles. No niin, hyvät kollegat, lunta on tosiaan tullut Brysseliin, mutta koska meillä riippumatta säästä, <laughs> meillä on esityslista, joka on varsin tiukka, <coughs> anteeksi, ehdotan, että aloitamme työn. Kohta yksi, esityslistan hyväksyminen teille on ehdotettu, että käsiteltäisiin kohtaa 11 työllisyys suuntaviivasta ennen kohtaa seitsemän. Näin siis päätetty kohta kaksi, kuten tavallista. Älkää irvistelkö, jos puhutte, kun puhutte, koska nettiin menee kuvan kanssa. Kohta kolme. Pöytäkirjan hyväksyminen heinäkuulta 2012 syyskuuta kuudes päivä, jos ei kukaan ole estänyt vastalauseita, niin nämä pöytäkirjat on kokouksen lopussa hyväksytty. Kohta neljä. Nyt annan puheenvuoron esittelijällemme Philippe Boulon, lausunnonlaatija. Kyseessä on lausunto, jonka annamme kehitysyhteistyövaliokunnalle – meren takaisten maiden ja alueiden assosiaatio Euroopan unioniin on aiheena. Neuvoston päätöskysymyksessä esittelijä esittelijä kehitysyhteistyövaliokunnasta on Patrice Tirolian. Nyt kuuntelemme esittelijä, joka kertoo lausunnosta. Olkaa hyvä. Kiitos. Kuten sanoitte, me laadimme lausunnon kehitysyhteistyövaliokunnalle koskien MMA-assosiaatiopäätöstä. Ja ihan nopeasti kyse on saarista, jotka ovat riippuvaisia neljästä EUn jäsenvaltiosta, Tanska, Ranska, Alankomaat ja yhdistynyt kuningaskunta. Mutta kun katsotaan näiden saarien luonnonrikkautta, niin koko EUta koskee niiden kestävä kehitys. Tämä assosiaatiosopimus on ollut vuodesta 2001 voimassa ja sitä on muutettava ottaen huomioon uudet eurooppalaiset kansainväliset painopistealueet ja globaali kehitys. Ja meidän täytyy auttaa näiden saarten yhteiskuntia ja taloutta lisäämällä niiden kilpailukykyä vähentämällä niiden haavoittuvuutta ja vahvistamalla niiden ympäristömukautuvuutta, tekemällä yhteistyötä naapureiden kanssa ja osallistumalla globaaliin ja paikalliseen talouteen. Näissä puittoissa erityisesti haluaisin korottaa, korostaa ammattikoulutusta ja toimia, joilla voidaan luoda työpaikkoja. Ja olen laatinut 41 tarkistusta. Ja meidän pitäisi edistää sosiaalinormeja julkisen ja yksityisen tahon yhteistyössä ja meidän pitää myöskin vahvistaa inhimillisiä resursseja vahvistamalla ammattikoulutusta, jatko kestävää koulutusta ja mikroluottojen saantia helpottamalla. Meidän pitää myöskin lisätä innovaatiota ja työpaikkojen luontia ja myöskin työturvallisuus ja työterveys ovat tärkeitä asioita, jotta voidaan uudistaa näitä sääntöjä työpaikalla ja ennaltaehkäistä ammatteihin liittyviä riskejä. Tässä siis lyhyesti se, miten olen lähestynyt tätä aihetta ja totta kai olen valmiina tekemään yhteistyötä kaikkien varjoesittelijöiden kanssa, jotta voimme työstää tätä aihetta. Kiitos. Madame Clivetti, et puis... Rova Clivetti. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minut on nimitty varjoesittelijäksi SD-ryhmästä ja ihan nopeasti puhuakseni pyydän lupaa nyt jatkaa äidin kieltäni. Apua. Per în condiții foarte bune. Siis SD-ryhmä ja haluaisin, että äh, toimimme tässä erittäin hyvässä yhteistyössä kollega Bulanin kanssa ja sen li- Lisäksi mitä hän jo selitti, minun täytyy ottaa esille, että olen laatinut itse 12 tarkistusta tässä vaiheessa. Niiden kautta yritän selittää sitä seikkaa, että meillä täytyy olla tällaista yhteistyötä näiden alueiden ja Euroopan unionin kesken. Meillä täytyy olla hyvien käytäntöjen vaihtoa, mitä tulee työllisyyskysymyksiin, hyvä, jotta saadaan aikaan, saadaan aikaan hyvää sosiaalista vuoropuhelua, hyvä tasoista työllisyyttä, hy, hyvää sosiaalista suojelua. EU ja alueet voivat olla yhteistyössä ja pyrkien varmistamaan työmarkkinoiden joustavuuden ja varmuuden, jotta voidaan toteuttaa joustoturvaperiaatetta ja jotta voidaan ottaa huomioon työmarkkinoiden jakautuneisuus ja tätä kautta Tätä pyritään sitten tasoittamaan sosiaaliturvan kautta. Puhun ihmisistä, joilla on pu- äh, osa-aikatyösopimukseen. Me tarvitsemme yhteistyötä myös investointeja varten palvelusektorille esimerkiksi. Es- esimerkkinä vaikka lastenhoito. Tässä tarvitaan mm, ei liian kallista, laadukasta palvelua. Näin pyritään varmistamaan myös sukupuolten välinen tasa-arvo, että voidaan yhdistää työ- ja perhe-elämä. Kiitoksia. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Öö, Entä komissio? Eikö? No hyvä. Herra Bullon. Aika hyvin menee sitten tässä vaiheessa tämä asia. Haluatteko te kenties vastata vielä tähän puheenvuoroon? Ei tilanne näyttää ihan hyvältä, enkä näe tälle yhteistyölle mitään esteitä, eli mitään ongelmia ei ole. Euh, Näin Eurooppa etenee. Hyvä. Tarkistusten aikaraja on 14. tammikuuta, anteeksi 11. joulukuuta. Ja me tutkimme näitä tarkistuksia 14. tammikuuta. ja 23. tammikuuta tarkistamme, tarvitaanko kompromissit tarkistuksista. Tarkoitus on äänestää seuraavana päivänä niin, että kehitysyhteistyön valiokunta sitten kun se ottaa kantaa 18 tai 19 helmikuuta, niin se voi ottaa siis tämän lausunnon täysin huomioon. Sitten kohtaan viisi. Puheenvuoron saa Rova McIntyre. Kyseessä lausuntoluonnos sisämarkkinoiden hallinnointiaiheena. Tämä lausunto osoitetaan sisämarkkinoiden valiokunnalle valiokunta sen mietinnön yhteydessä, jonka laatii Andreas Schwab. Esittelijä, teillä on puheenvuoro. Thank you, Madam President. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on ollut jo lyhyt mahdollisuus tavallaan saada aikaan jotakin työllisyysvaliokunnassa ja me kaikki varmasti olimme sitä mieltä, että kannatti antaa täältä panos sisämarkkinavaliokuntaan. Aikaisemmat lausunnot, joita olen aikaisemmin laatinut, ovat keskittyneet siihen, että autettaisiin PK-yrityksiä luomaan työpaikkoja. Siitä pääasiassa on kyse ollut. Ja tässä on taas sellainen jos, teksti, jossa todetaan, että on suuria mahdollisuuksia, joita sisämarkkinat luovat, ja aina on hyväksi, jos voimme auttaa PK-yrityksiä. Ja täällä puhutaan siitä, että pitäisi vahvistaa PK-yritystestejä. Ja toteamme yleisesti ottaen, että meidän täytyy lisätä liikkuvuutta kautta EUn yksinkertaistamalla menettelytapoja ja niin, että on helpompi tunnustaa ammattitutkintoja ja niin edelleen. Täällä on koko joukko asioita, joita on yritetty ottaa lausuntoon mukaan. Aikataulu on varsin tiukka. Ei minun pyynnöstäni. kaikki on nyt vain englanniksi. Siis olen sanomassa, että jos jotkut varjoesittelijät haluaisivat esittää tarkistuksia – Erittäin mielelläni tekisin heidän kanssaan työtä, jotta toivottavasti voimme saada aikaan yksimielisen tekstin, joka ilmaisee koko ryhmän, anteeksi valiokunnan kantoja rakentavassa hengessä. Kiitos. Kiitos. Herra Serkas. Gracias, señora Kiitoksia puheenjohtaja. Kotsolinon nimissä haluaisin todeta, että olemme hyvin pitkälti samaa mieltä tästä McIntyren lähestymistavasta, mutta meillä on kuitenkin pieni ongelma. Se ehkä vaikuttaa pieneltä, mutta se on kuitenkin poliittisesti merkittävä. Eli kohdassa kahdeksan siinä on hankala mahdollisuus noudattaa tätä linjaa, kun pyydetään, että poistettaisiin lainsäädäntöä ja että vaatimuksia sisämarkkinoilla, koska yleisesti ottaen tämä liittyy tiettyjen tahojen toivomuksen siitä, että rajoitettaisiin lainsäädännön soveltamista, erityisesti mitä tulee työturvallisuuteen ja että tällä tavalla voidaan edistää työllisyyttä, selvitä kriisistä ja niin edelleen. Mäkin sain mielestäni, no muiden valiokuntien pitää vauhdittaa tämän tyyppisten toimien toteuttamista, mutta tässä valiokunnassa meidän täytyy muistaa, että meidän tehtävämme on varmistaa, että turvallisuussääntöjä ja työntekijöitä suojelevia sääntöjä – ja muita sääntöjä noudatetaan ja että ne ovat tärkeämpiä kuin muut. Ja kun teemme lausunnon tästä aiheesta, niin ei ole oikein, että tässä valiokunnassa heikennetään sitä vähäistä lainsäädäntöä, jota Euroopassa on tältä alueelta. Tämä on hyvin invasiivista lainsäädäntöä, mutta hygienia ja direktiivi, äh, turvallisuuskysymyksistä on puitedirektiivi, ja siellä on minimisäännöt, asiat, joita ei voida enää heikentää. Eli meillä on hyvin suuri ongelma tässä kohdassa kahdeksan ja totta kai haluaisimme tehdä sopimuksia, mutta emme halua pyytää, että tästä poistetaan nämä kohdat. Kiitos. Haluaako joku muu puheenvuoron? Herra Kosas. Köszönöm, rövid leszek. Kiitos. Olen samaa mieltä. Niin kuin tässä on jo todettukin, meillä ei ole juurikaan aikaa tämän lausunnon valmisteluun. Määräaika tarkistusten jättämiselle on hyvin tiukka vain viikko. Näin ollen minä olen EPP-ryhmän varjoesittelijä ja eilen tarkastelin tekstiä. Haluaisin kyllä onnitella valmistelijaa tiukasta aikataulusta huolimatta. Hän on tehnyt erittäin hyvää työtä. Tämä on erittäin tiivis teksti, joka kuitenkin ottaa huomioon koko joukon eri seikkoja. Haluaisin todeta, että jos tarkistuksia EPPltä tulee, mielelläni sopisin niistä valmistelijan ja muiden varjoesittelijöiden, varjovalmistelijoiden kanssa niin, että asiat saataisiin mahdollisimman sujuvasti hoidettua. Kiitos. Très bien. Sur cette base, je redonne... Hyvä. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä komissiosta? Joku? Ei. No, esittele sitten vielä. Haluatteko te tässä vaiheessa vielä puheenvuoron? No, se on niinpä siis... Ei ole siis tarpeen. No niin, tarkistukset pitää jättää englanniksi pelkästään 11. joulukuuta kello 12. Me käymme niitä läpi jo 18. joulukuuta edelleen englannin kielellä. Ja sitten periaatteessa käymme läpi mahdollisia kompromissia tarkistuksia 14. päivä ja äänestämme samana päivänä 14 tammikuuta, jotta sisämarkkinavaliokunta voi ottaa lausunnon huomioon äänestyksessään 23. ja 24. tammikuuta. Nyt ollaan kohdassa kuusi. Niin kuin te tiedätte, koordinaattoreiden pyynnöstä laadin suullisen kysymyksen komissiolle ja päätös, kaksi päätöslauselmaa nuorisotakusta. Kuten tiedätte, komissio on Andorin nimissä eilen tehnyt tällaisen hankkeen nuorisotakuusta. Lopullinen ehdotus tuli siis komissiokollegiosta ja ehdot... tässä kehotetaan jäsenvaltioita mahdollisuuksien rajoissa käyttämään Euroopan sosiaalirahastoa hyväksi, jotta tällainen aloite voidaan alkaa. Kyseessä ei ole eurooppalainen mekanismi, vaan tällainen hajautettu mekanismi nuorisotakuu, jossa täysin noudatetaan toissijaisuusperiaatetta, sen pidemmälle ei mennä, ja rinnakkaisesti kannattaa panna merkille, että komissio tutkiessaan vuositoista kasvuselvitystä on kertonut, että tällainen nuorisotakuu saattaisi sopia kansallisiin uudistusohjelmiin ja vakaussopimukseen ja lähentymissopimuksiin. Ja mm, tätä voitaisiin käyttää myös maakohtaisessa suosituksessa hyväksi. Kysymys luonnos- ja päätösasunnot, olette sen saaneet, tai nämä tekstit saaneet de e, eivät ole, nämä tekstit ovat riippuvaisia esittelijöidemme teksteistä. Ja tässä toimitaan yhteistyössä myös kulttuuriasian valiokunnan kanssa kohdannut, halusivat, että me voisimme saada näkyvyyttä parlamentille asiassa ennen kuin EFSCO-neuvosto 7. helmikuuta kokoontuu, ja jotta se sitten voi ottaa kantaa tähän vaatimattomaan, mutta viisaaseen suositukseen täältä Euroopan parlamentista. Luonnos, jonka olette saaneet, se on laadittu ennen kuin komission tekstiäkään on saatu, joten minä haluaisin jo tässä vaiheessa ehdottaa teille, että päätöslausunnon yhteyteen lisäisimme pari kohtaa, tai tähän päätöslausunnon lisäisimme pari kohtaa, jotka linkittyisivät siihen, mitä komissio on ehdottanut, koska itse asiassa nämä tärkeät kohdat, jotka mainitsen, olivat maakohtaiset suositukset ja sosiaalirahasto. Siitä tällä hetkellä nyt keskustellaan ja neuvotellaan. Ja jos tämän kanssa meidän pitää tulla toimeen, niin sitten en ole tekstiä laatinut, mutta pitäisi sanoa jotakin sen tyyppistä, että parlamentti on sitä mieltä, että jos jäsenvaltiot hyväksyvät tällaisen suosituksen, siis en ole todellakaan tekstejä vielä nyt laatinut, niin jäsenvaltioiden pitää toimia johdonmukaisella tavalla, yhtenäisellä tavalla ja sallia, että 25 prosenttia sosiaalirahastosta otetaan tähän ja äänestettäisiin asian puolesta rahoituskehyksen yhteydessä niin, että voidaan rahoittaa tosiaan tätä uutta tarvetta. Sitten tämä oli ensimmäinen ehdotus, sitten toinen täydentävä ehdotus. Uudellaan toistamme sen, että meille on erittäin tärkeää, että komissio ottaa kyseisen ulottuvuuden suosituksiin silloin, kun se näitä erityisiä maakohtaisia suosituksia laatii. Tiedän hyvin, että päätöslauselman tarkoituksena ei ole käydä läpi kaikkea sitä työtä, mitä olemme tähän mennessä tehneet, mutta jos tästä on jotakin hyötyä, niin on hyvä lähettää tällainen viesti ennen EPSCO-neuvoston kokousta, ja sitten ei yhtäkkiä voi sanoakaan enää, enää mielestäni, että nämä kaksi asiaa, jotka mainitsin, että niitä ei oteta huomioon. No, pahoittelen vielä, että en ole tekstiä sen paremmin laatinut tässä vaiheessa. Rova Sarantie, sitten herra Kristensen. Ennen kuin tältä puheenvuoron haluaisin vielä ehdottaa, että kun trilogi tänä iltapäivänä alkaa Euroopan sosiaalirahastosta, tämä vieläkin ilman, että haluamme monimutkaista asioita, mutta otamme kuitenkin tämän uuden kohdan mukaan neuvotteluihin. Tätä emme vielä ole ottaneet esille virallisesti. Olkaa hyvä. Madame la Présidente. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kun näitä on sähkömagneettisia kenttiä ja kolmikantaneuvotteluita, niin en ollut riittävän valppaan kaikissa asioissa, joten panen nyt merkille tämän suullisen kysymyksen ja päätösasuma-esityksen. Yleisesti ottaen sisällöstä olen samaa mieltä. Ja tehän tiedätte, että olen mukana kolmikantaneuvotteluissa ja tiedätte ihan hyvin, että me korostamme tänä iltapäivänä tätä kohtaa. Kuitenkin minusta vaikuttaa, ja tästähän on keskusteltu hyvin tiukoissa neuvotteluissa neuvoston kanssa viime viikolla. Meidän pitää olla vähän vaatimattomempia ja avoimempia kuin mitä yhdessä kohdassa on kirjattuna. Kun katsoo nyt nuorten tilannetta, 18-25-vuotiaita, joilla on vaikeuksia päästä työelämään. Ja jos katsotaan, että heillä ei esimerkiksi ole tutkintoa, niin sitten on asia, jossa toimisimme väärin, jos olisi pelkästään tämä mahdollisuus, eli paluu koulutukseen. Hyvin usein nämä nuoret ovat juuri ja juuri selvinneet koulusta – Joten meidän täytyy myöskin mainita toinen mahdollinen väylä, joka on myöskin eurooppalainen, eli liikkuvuusohjelmat, hyvän vapaaehtoisvaihtoehdot. Ja ne nuoret, jotka eivät ole mukana koulutuksessa, niin meidän täytyy mainita myöskin tämä mahdollisuus, koska muussa tapauksessa he ovat epäonnistuneet kerran ja he epäonnistuvat uudelleen ja he ovat sitten epäonnistuneet ainoastaan näissä kysymyksissä, joten meidän täytyy miettiä näitä hyvän tekeväisyys, vapaaehtoistyö, hyvän, hyvän tekeväisyystyö ja liikkuvuusohjelmia. Eli meidän täytyy täydentää nyt sitä, mikä on jo ihan järkevää, mutta sitä täytyy täydentää näillä mahdollisuuksilla, koska uskon, että jos haluamme todellista tehokkuutta tähän politiikkaan, niin meidän täytyy toimia myöskin näin. Ja Myöskin kansallisessa politiikassa, kun torjutaan tai halutaan vähentää koulupudokkaiden määrää, niin meidän täytyy miettiä muita ohjelmia, joita kautta voi kehittää itseään. Näiden nuorten on saatava takaisin itseluottamusta ja heillä pitää olla hanke, jonka he kokevat täysin omakseen. Il y a une longue liste d'intervenants. Alors, pitkä lista Vielä täsmään uudestaan, että tämän suullisen kysymyksen ja päätelosuuden tarkoituksena ei ole käsitellä kokonaisuudessaan tätä aihepiiriä nuorisotaku, koska meillä on tämä valiokunta-aloitteinen mietintö, jota, joka tehdään, josta keskustellaan. Rovas Skrisklevska laatii sen, ja tässä tämä liittyy ihan normaaliin parlamentin aikatauluun. Tässä halutaan vain lähettää viesti komission ehdotuksen pohjalta neuvosto Kolle 7. helmikuuta kokousta varten. Mm, lyhyesti. Si la commission. Halusin sanoa, että jos komissio tekee sen virheen, että se unohtaa tämän, niin tiedän, että me voimme sitten oikaista sen virheen. Puis euh, Nadia Hirsch, je suis désolé, Je... Euh, Kristensen. Pyytäisin teidän puhumaan tiivisti. Antti eh, Kont, jäi in i formandens eh, Kiitos puheenjohtaja. Voin todella puhua lyhyesti. Meidän täytyy investoida tähän ja mielestäni suurenkin osan sosiaalirahastosta tulisi mennä juuri tähän. Nuorisotyöllisyys, työttömyys on nyt kerta kaikkiaan lähdössä aivan täysin käsistä. Meidän täytyy täytyy ymmärtää, että kun tähän asti olemme keskittyneet vain budjettileikkauksiin, niin tämä on johtanut siihen, että nuoret eivät ole päässeet töihin ja saaneet työpaikkoja. Me tarvitsemme laajoja investointeja tähän niin Euroopan unionin tasolla, kun voimme saada rahastoja liikkeelle, mutta myös jäsenvaltioiden tasolla, koska muuten emme koskaan pääse tästä kierteestä. Tiedämme, mikä tilanne on Espanjassa, mutta kyllä se on hyvin vakava Kreikassa ja muuallakin. Ja nuoret äh, todella jäävät äh, tähän hirvittävään loukkuun, eivätkä todella ikinä pääse työelämään kiinni. Ja Irsch. Kiitoksia, Nadia. Sitten Nadia Irsch. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Aloite nuorisotakuusta on mielestäni äärimmäisen tärkeä ja antaa hyvin tärkeän viestin meiltä Samalla on kuitenkin tehtävä hyvin selväksi, että emme me nuorisotakuun kautta mitään työpaikkoja luo. Siis työpaikat nyt kuitenkin luodaan yrityksissä edelleenkin. Eli me voimme nuorisotakuun kautta tarjota tällaisen siirtymän kun, siihen asti, kunnes tilanne on jälleen parempi. Toki on järkevää käyttää tähän sosiaalirahaston varoja ja katsoa, miten nuoria voidaan auttaa, erityisesti sitä nuorisoryhmää, joka ei ole hankkinut ammattipätevyyttä ja näin ollen on jo valmiiksi heikommassa asemassa. Minä olen kyllä esimerkiksi itse huomannut, että nuorisotakuu aihe sinänsä saa erittäin myönteisen vastaanoton, mutta ainakin Saksan lehdistössä eh, se on rinnastettu jonkinnäköiseen eh, työ, työllisyystakuuseen, eh, takuuseen sitä, että tarjotaan työpaikkaa, ja näinhän ei kuitenkaan ole. Emme me saa herättää sellaisia odotuksia, jotka tähän asiaan eivät liity. Kyse on vain siitä, että panostetaan nuoriin tällaisen siirtymäkauden ajan. Se on tässä sekä tärkein pointti. Merci. Ähm, Kiitoksia. Sitten Serkas Cornelissen. Kiitos rouva puheenjohtaja. Mekin olemme samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että tarvitaan tähän tekstiin uusia ulottuvuuksia, uusia kohtia sen jälkeen, kun komissio tämän aloitteen hyväksyy. Minä olen lukenut asiakirjat, niin tämän komission tiedonannon kuin siihen liittyvät muutkin asiakirjat. Ja mielestäni selvää on, että tämähän jää kuitenkin jäsenvaltioiden vastuulle, toteuttavatpa ne sitten sen tai eivät, koska tällainen budjetillisesti Euroopan panos on tähän nolla. Joten jos puheenjohtaja voisimme lisätä tähän sen, että jäsenvaltiot, valtioilla on ollut seitsemän vuotta aikaa, ne eivät ole tehneet mitään vuoden 2005 suuntaviivat ensin, ja siitä asti on puhuttu tällaisesta nuorisotakuusta tai jostain vastaavasta, mutta mitään ei ole tapahtunut, ei sitten vuoden 2005. Joten Kyllä minun mielestäni meidän tulisi jäsenvaltioille suoraan sanoa, etteivät ne ole tehneet mitään ja todeta, että komission täytyisi tehdä tai kantaa oma vastuunsa, ettei tästä tule mitään pelkkää byrokratiaa, vaan todella toimiva malli, jonka toteutumista komissio valvoo, koska ei muuten ole minkäännäköistä eurooppalaista takuuta. Kiitos. Madame Cornelissen, puis Madame Steinrück. Rova Cornelissen Steinrück. Um. Ähm. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustan Emilia Turusta, joka nyt ei tänään päässyt paikalle ikävä kyllä. Olen tyytyväinen tähän kysymykseen ja päätöslauselmatekstiin. On loistavaa, että nuorisopaketti nyt on olemassa. Tämä on yksi harvoista ajoista tällä kaudella, kun oma on johtanut todelliseen toimintaan komissiossa, joka tekee lähestulkoon sen, mitä me olemme toivoneet. Ja sitä nyt ei kovin usein tapahdu. Eli ehdottomasti tuen tätä, mutta huolenaiheena on tietysti se, että ne maat, joissa tarvitaan toimia nuorisotyöllisyyden osalta, niin siellä ei ole varoja nuorisotakuuseen. Ja toimien lisäksi tarvitaan myös lisää solidaarisuutta ja se on selkeästi otettu esille tässä suullisessa kysymyksessä. Turunen työstää tätä tekstiä muiden varjoesittelyiden kanssa ja periaatteessa nämä kaksi lisäkohtaa, jotka puheenjohtaja ehdotti, ovat hyviä, mutta näistä voidaan sitten neuvotella vielä lisää. Ähm, Jutta Steinryk, puis Madame... Jutta Steinryk, sitten Rova McIntyre. Äh, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Aloite on oikein hyvä ja mielestäni sitä tarvitaan juuri tällaisena selkeänä viestinä Euroopan parlamentilta. Nuorisotakunnan tavoitteena on oltava se, että eh, nuoret eh, saavat jalansia työmarkkinoilla meidän on panostettava koulutukseen ja työpaikkoihin. Toki nämä liikkuvuusohjelmat voivat täydentää tätä tavoitetta, mutta eivät ne nuorisotyöttömyysongelmaa ratkaise. Samoin sitten erilaiset vapaaehtoisohjelmat. Se, että tasoitetaan nuorille tietä kohti työpaikkaa, autetaan heidän koulutuksensa ja pätevyytensä parantamisessa ja niin edelleen. Nyt meidän täytyisi ryhtyä sanoista tekoihin niin, että jäsenvaltioille asetettaisiin ihan sitovat tavoitteet myös parhaiden käytänteiden pohjalta niin, että niin kuin sosiaalista muutosta ja innovaatioita koskevassa ohjelmassakin todetaan, niin että näitä hyviä esimerkkejä voitaisiin välittää muidenkin tietoon. Ja minä olen täysin vakuuttunut siitä, että nuorisotyöttömyydessä näin monien vuosien jälkeen vapaaehtoisuuden pohjalta ei päästä yhtään mihinkään. Tässä täytyy olla sitovuus taustalla. Nuorisotakuu on hyvin tärkeä myös pätevyyden välittämiseksi. Kun ajatellaan, menemme usein tai olemme yhteydessä yrityksiin ja kuulemme niiltä usein, että ei koulutettuja nuoria löydy. Ja siksi minun mielestäni, jotta tämä hanke otettaisiin vakavasti ja tätä kautta voitaisiin ratkaista ongelmia, niin tulisi juuri keskittyä siihen, että saataisiin koulutettua pätevää nuorta työvoimaa. Minä olen kuullut, että tähän on suhtauduttu hyvin myönteisesti myös Saksassa. Merci. Kiitoksia sitten rouva Mäkin ja sitten herra Thank you. Um... Kiitos. Varmaan kaikki olemme samaa mieltä siitä, että nuorisotyöttömyys on yksi kaikkein merkittävimpiä ongelmia Euroopan unionissa tällä hetkellä. Mutta minä en ole vakuuttunut siitä, että tämä nuorisotakuu ja tämä koko asia ratkaisisi mitään ongelmia. Tässä on mielestäni vaarana nyt se, että taas annetaan hyvältä kuuluvia, jul, kuulostavia julkilausumia, kaikkien täytyy päästä työhön. Mutta minun mielestäni tässä ei kohdata todellisuutta eivät hallitukset ja Euroopan unionin sääntely mitään työpaikkoja luo. Yritykset luovat työpaikkoja. Aiommeko me vakava, vakavissamme sanoa, että kaikkien yritysten on palkattava nuoria? Emme me voi lakeja säätämällä työpaikkoja luoda. Se ei nuo tässä huolestuttaa. Euroopan sosiaalirahasto voi tehdä hyvin paljon auttaakseen nuoria hankkimaan pätevyyttä ja saamaan harjoitusta – ja siksi on tärkeää, että me emme vesitä sosiaalirahastoa. Älkäämme levittäkö sitä liian laajalle. Se tekee hyvin paljon jo nyt nuorisotyöttömyyden suhteen. Siksi minä olen keskittynyt nyt erityisesti siihen, ja totean, että meidän tulisi keskittää tämä rahasto juuri nuorten pätevöittämiseen. Tiedämme, että onhan EU:ssa kuitenkin neljä miljoonaa vapaata työpaikkaa, joita ei saada täytettyä, kun ei löydy pätevää väkeä. Tähän meidän tulisi keskittyä. Mutta se, että nyt lähdemme jäykistämään työmarkkinoita entisestään, kääntyy kyllä pahasti itseään vastaan. Olen hyvin huolissani. Nyt kello on vartevalla 10, olemme jo 15 minuuttia myöhässä. Tarkoituksena ei ole alkaa koko keskustelun työttömyydestä, vaan haluamme tätä viestiä käsitellä EPSKolle. No, no, vielä kolme puhujaa. Pyydän puhumaan todella lyhyesti ja sitten alkaa äänestäminen. Herra Ori, Saint Clair, Islovetska ja nyt puhujalista on suljettu. Herra Ori. Kiitoksia. Minä olen hyvin tyytyväinen tähän nuorisoaloitteeseen aloitteeseen nuorisotakukysymykseen ylipäätään, koska se on kiinnittänyt huomiomme näihin asioihin, mutta vaikuttaa siltä, että tämä rahoituspuoli on hiukan epäselvä. Puhumme tässä sosiaalirahastosta, mutta minu, minun, minusta meidän tulisi kiinnittää huomiota siihen, että yritysten tulisi voida näitä työpaikkoja luoda. Ehkäpä kohesiorahastokin sopisi tähän. Ylipäätään koko rahoituskysymys on vielä epäselvä, koska tämä tarjoaa todellisen mahdollisuuden työpaikkojen luomiselle mahdollisesti monessa maassa, monessa jäsenvaltiossa. Mutta nuoriso takuu toimii vain siinä tapauksessa, että ajattelemme, että mikä, mikä siinä on itse asiassa taustalla. Kiitos. Claire, Madame Saint-Claire. Ja nyt siis jälkeen se vielä yksi puhuja sitten muissa yhteyksissä voimme jatkaa tätä keskustelua. Rova saint Sinclair. Thank you, uh, Chip. Kiitos, Rova puheenjohtaja. Kyllä, nuorisotyöttömyys on hirvittävä ongelma Euroopan unionissa, erityisesti West Midlandsin alueella, jota itse täällä edustan. Ja tämä aloite, vaikka se onkin hyvää, tarkoittava ja suuria sanoja täynnä, ei tule kyllä mitään todellisia ratkaisuja tarjoamaan. Ratkaisu ei ole ylisääntely, ei, vaan ratkaisu on se, että ymmärretään, että 83 prosenttia työpaikoista syntyy pk-yrityksissä ja mikä estää näiden työpaikkojen luomisessa on ylisääntely. Eli jos haluatte luoda työpaikkoja EU:ssa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa, niin älkää eh, säännelkö pk-yrityksiä, niin ehkä ne pystyvät sitten työpaikkoja luomaan. Kiitos puheenjohtaja. Hyvin usein puhutaan koulutuksesta, työllisyystakuusta nuorille. Hyvin usein puhutaan nuorille ja luvataan heille, että haluamme auttaa, mutta kun eivät hallitukset tai sosiaalipolitiikka luo uusia työpaikkoja. Yritykset luovat työpaikkoja ja meidän tulee luoda pk-yrityksille sellaiset olosuhteet, että ne voivat luoda uusia työpaikkoja. Meidän tulisi tietenkin rohkaista myös nuoria yrittäjyyteen. Olemme puhuneet tästä aiheesta vuosien ajan. On silti hirvittävän monia työttömänä 7,5 miljoonaa nuorta on joko työttömänä tai ei edes koulutuksessa, joten koulutus on kuitenkin, sitä on kuitenkin laajalti tarjolla nuorille ja meidän täytyisi hyvin vakavasti miettiä PK-yrityksiä, että ne voisivat tarjota uusia työpaikkoja tai nuoret voisivat ehkä perustaa omia yrityksiä. ja näin työllistää itsensä. Kiitos. Kiitän kaikkia kollegoja. Tämä aihe on todella tärkeä ja on merkittävää, että me valiokuntana olemme asiassa liikkeelle. En halua nyt puhua pitkään, koska pitää siis äänestää, mutta kuitenkin haluaisin vastata tähän huomioon, jonka kuulin useissa puheenvuoroissa. on ajatus, että julkisen sektorin ei pitäisi pyytää yrityksiä luomaan työpaikkoja. Onneksi asiat eivät ole yksinkertaisia ja oikeudellinen ympäristö, lainsäädännöllinen ympäristö voi suosia tai olla suosimatta työpaikkojen luomista yrityksissä ja siinähän asian ydin on tässäkin työssä. Näissä, tässä kontekstissa en usko, että EU välttämättä on mikään ongelmanratkaisija päinvastoin, mutta koko kokemukset, joita löytyy monistakin jäsenvaltioista, on kyse Itävallasta, Suomesta, Luxemburgista tai omista maistanne, jossa tällaisia sukupolvisopimuksia on otettu käyttöön. Nämä ovat sellaisia merkkejä siitä, että julkinen valta voi toimia työllisyyden, nuorisotyöllisyyden hyväksi. Ja siinä mielestäni on koko merkitys tässä komission suosituksessa neuvostolle. Ja näin ollen myös meidän kannattaa päätöslauselman kautta, josta pitää vielä äänestää tammikuussa täysistunnossa, niin tätä kautta voimme lähettää mahdollisimman vahvan viestin ja selkeän. Varsinkin kun minä olen tässä äänitorvena tai EPSCOn epävirallisessa kokouksessa olen jo saanut Irlannilta puheenjohtajavaltiona kutsun. Jos minulla on sinne selkeä sanoma annettavana, niin, niin silloin jokainen ministeri puhuu sen siellä omalla äidinkielellään ja minä tulen myös välittämään meille tärkeät kohdat. Tältä pohjalta pyytäisin, että päätöksen mukaisesti koordinaattoreiden kanssa poliittiset ryhmät laatisivat tarkistuksia englannin kielellä. Pyydän anteeksi, että tässä analyysiä tehtyjä koordinaattoreille ja pyydän myös jäseniä, jotka haluavat osallistua, kääntyisivät oman koordinaattorinsa puoleen. Siis tarkistukset englannin kielellä koordinaattoreille 11. joulukuuta jotta sitten voimme tutkia niitä ja äänestää niistä jo 18. tammikuuta. Toistan vielä, tarkoituksena ei ole käsitellä koko nuorisokysymystä, vaan antaa tällainen sanoma EPSCO-neuvostolle ja pitää tämä päätösasuma lyhykäisenä. Koska jos teksti on pitkä, niin voitte kuvitella, että neuvoston kokous ei tulla lukemaan yli sivun, sivusta, sivun pituista tekstiä. Sitten äänestämiseen ja äänestysten yhteydessä minun täytyy kohdassa 11 pyytää teiltä ähm, tässä on kyse jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista. Niin kuin varmasti olette huomanneet, työllisyystilanne jäsenvaltiossa ei ole muuttunut, joten suuntaviivatkaan eivät ole muuttuneet. Ja aivan puhdasta formalismia ja joudumme sitten uudestaan ottamaan käyttöön nämä suuntaviivat siinä muodossa, kun ne hyväksyttiin silloin, kun käsittelemme herra Orin mietintö. voitteko hyväksyä tämän pää- mietintöluonnoksen tässä muodossaan. Kiitos. Tämä on tällainen muotoseikka pelkästään. Sitten kohta seitsemän. De notre collègue Äänestämme Regina Vastoksen mietinnöstä. Kyse on oma aloitteen mietintö. Eli keskinäisen Eurooppa-yhtiön yhtiöjärjestys – Me olemme tässä yhteistoiminnassa oikeudellisten asioiden valiokunnan kanssa. Ja ensin Nyt minulta jäi jotain huomaamatta, mutta ehkä myöhemmin saan sitten kuunnella. Tarkistus 1 Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siis valmistelija oli tämän puolesta kyllä. Moi, madame la présidente, mais... Teksi puheenjohtaja, mutta minulla ei ole tätä äänestyslistaa. Mutta koska en ollut ainoa, kiitoksia. Bien. Alors, je propose que le groupe PPE Ehkä EPP voi nyt sitten noudattaa vastosin suosituksia. No, en minä puutu teidän asioihin. Sitten tarkistus kahdesta äänestetään myöhemmin. Ja sitten kompromissitarkistus A kolmelta ryhmältä. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4. valmistele puolta äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 5 on vedetty pois. Eli sitten tarkistus 6. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 11 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 17 on vedetty pois, eli tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromistarkistus D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sitten tarkistus 24. Siihen liittyy suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Eli 24, näin muutettuna äänet puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 25, puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 34 ja siihen liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan 35. Ovatko kaikki äänestäneet? Laittakaa ne kortit kunnolla sisään. No sitten ilmoitatte muuten, äänestättekö puolesta tai vastaan. Yksi, kaksi puolesta, kaksi vastaan. Äänestys päättyy. Eli 18 puolelta 24 vastaan. Eli hylätty. Sitten tarkistus 36 siitä sitä myöhemmin. Sitten 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 39 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yksi äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44. Ja tässä on kohta kohdalta äänestys. Eli koko teksti ilman sanoja. Points out that in preserving the human and social model, Eli ensimmäinen osa aine puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämän. 42, 40, 26 pour, 15 contre, 7. 26 puolesta, 15 vastaan, eli hyväksytty. Sitten toinen osa, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 45 on yhteensopiva äänet puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 48 äänet puolesta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Bastos puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kolmas suositus, eli tähän liittyy suullinen tarkistus, eli tarkistus 52. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suositus 4, Sitten 53 äänet. Siihen liittyy suullinen tarkistus. Vastustaako joku tätä? Eli 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suositus 7, tarkistus 56, äänet puolesta vastaan. Tarkistamme tämän, eli 56, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta 24 vastaan hylätty. 57 äänet puolesta vastaan. Taitaa olla sama enemmistö, mutta tarkistamme. Eli sähköinen tarkistus 57. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta 18 vastaan, eli hyväksytty. 58 äänet puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ai, kun anteeksi, hyväksytty. Onneksi te olette sentään herellä. Eli sitten koko teksti sähköisen, sähköisen äänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 37 puolesta kolme vastaan yksi tyhjä ääni. Eli onnittelijat, valmist, onnittelut valmistelijalle. Ja pyytäisin vastaus, että puhutte todella lyhyesti. Quand vous aurez reçu toutes les félicitations. Eli näiden EPPn onnitteluiden jälkeen voin valiokunnan puolesta todeta, että me olemme tärkeitä oikeudellisen, oikeudellisen asioiden valiokunnan suhteen. Mehän olemme tässä samalla viivalla sen valiokunnan kanssa. Ja pitäkää huolta siitä, että kun on varjoesittelijöiden kokouksia, niin että työllisyysvaliokunnan kannat tulevat huomioon otetuiksi, koska muuten kun tämä sopimus on tehty, niin sen jälkeen ei enää voida siihen tehdä muutoksia. Tämä koskee muitakin aiheita, mutta tämä on nyt tärkeää meille tässä kysymyksessä. Tämä kohta on hoidettu. Sitten Kabrnochin lausunto, kohta kahdeksan. Tämä on oma aloite mietintö ympäristövaliokunnasta. Eli aktiivisena ja terveenä ikääntymistä, terveistä ikääntymistä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus. Ja ensin kompromissitarkistus A, neljältä ryhmältä äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voisivatko ihmiset siellä käytävällä lakata kuiskuttelemasta. Sitten tarkistus 10. Siihen liittyy suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Eli 10 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 28 No, 25 tarkistetaan sähköisesti. Le vote est ouvert, tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Äänestys päättyy. 19 puolesta 21 vastaan, eli hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksikymmentäyhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 31 Jaakon saarelta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromistarkistus E neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää. No kaikki eivät äänestäneet, eli 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 47 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme sähköisesti. Tarkistus 47. C'est ouvert. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Äänestys päättyy. 17 puolesta 25 vastaan, eli hylätty. 48 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 52 raukea eli kompromissitarkistus G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 61 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 64. No, tarkistetaan 63 vielä. Äänestys alkaa. C'est Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 24. Äänestys päättyy. 24 puolesta 16 vastaan, yksi tyhjä ääni, eli hyväksytty. 64 puolesta vastaan, tyhjää. Uudestaan. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 65 puolesta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 70 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko lausuntoluonnos Äänestämme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 39 puolesta kolme vastaan yksi tyhjääni, eli onnittelijat, onnittelut valmistelijalle. Alors, euh, euh, nous en venons à notre dernier... Sitten viimeinen äänestys, kohta yhdeksän. Yhteispäätösmenettelyssä oleva mietintö, eli terveyttä ja turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisilta tekijöistä aiheutuville riskeille. Eli kyse on siis sähkömagneettisen kenttiin liittyvästä direktiivistä. Ympäristövaliokunnalta on tullut lausunto. Ja ilmeisesti Rapti haluaa puhua tästä ennen kuin äänestämme. Eli Rapti, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Aivan ensin haluaisin todella kaikesta sydämestäni kiittää esittelijämme Moran Chartieria. Hän on tehnyt erinomaista työtä. Työtä, joka vaati paitsi kovasti kärsivällisyyttä, myös viileyttä. Tämä on erittäin hankala teknisesti vaativa aihe, aihe, joka samalla on hyvin lähellä meidän kaikkien sydäntä, paitsi minun ja esittelijän myös monen muun kollegan. Olemme jatkuvasti käyneet keskustelua ja ihan vielä eilen kävimme keskustelua. Nyt jos sallitte, esittäisin seuraavan pyynnön. Haluaisin tehdä suullisen tarkistuksen kohdan 2.3 alkuun. Ja tämä suullinen tarkistus ei sisältöä tämän artiklan suhteen mitenkään muuta. Kyse on poikkeuksesta, se on tärkeä asia, mutta muistutetaan seikasta, joka toistuu oikeudellisissa teksteissämme, eli se perusperiaate, että työntekijöitä on suojeltava. Nyt voin lukea teille tämän englannin kielellä, tämä ehdotus, joka haluaisin tähän alkuun. Being exposed above the exposure limit. Ja tässä siis äh, kyse on tästä altistumistasosta ja tämän jälkeen teksti jatkuu niin kuin alun alkaenkin on kirjoitettu. Totesin vielä seuraavaa. Me olemme hyväksyneet kaikki kompromissit. Ja haluaisin todella pyytää teitä, että jos mahdollista, hyväksyisitte tämän suullisen tarkistuksenkin. Tämä on hyvin, hyvin tärkeä mietintö. Ja esittelijä on tehnyt erinomaista työtä, aivan erinomaista työtä ja näin me voisimme kaikki antaa ehdotukselle tukemme. Siis jos tämä suullinen tarkistus hyväksytään, sitten mekin voimme äänestää tarkistuksen yksi puolesta. Jos tätä minun suullista tarkistusta ei hyväksytä, niin joudumme äänestämään tyhjää. Sydämelliset kiitokset rova puheenjohtaja kärsivällisyydestä. Jos tätä ei tänään hyväksytä, niin me pidätämme itsellämme oikeuden tämän suullisen tarkistuksen esittää vielä täysistunnolle. Kiitos. M. Kyseessä on nyt kompromissi M. Eli haluatteko lisätä siihen, siis en nyt ihan pystynyt seuraamaan, ehkä esittely pystyy, mutta on tärkeää nyt, että jokainen ymmärtää. Eli voisiko nyt toistaa tämän, siis tässä on nyt suullinen tarkistus, Ikävä kyllä te ette ole tehneet tätä kirjallisesti, koska jos se olisi kirjallisesti, niin se olisi voitu jakaa kaikille. Minä olette oikeassa ja pyydän anteeksi. Ja voin toistaa vielä tämän tarkistuksen. no, when, where does it stand? Mutta siis missä kohtaa se on tätä kompromissia M? Benny πριν από το shall require four member states shall require that the employers ja niin edelleen. Tämä on siis sivulla 14. Ja kyseessä on siis muutosesitys M2, joka alkaa Member States shall require that the employers ja niin edelleen. Eli ehdotamme notwithstanding the general principle of workers not being exposed above the limits. Ja sitten tämä jatkuu entisellään. Yes. Mikrofoni. Notwithstanding the general principle of workers not being exposed above the exposure limit values. And then member states. Okay, okay, okay, okay. Madame la Présidente, je remercie Madame Rapp. Kiitän Rova Rappia tästä puheenvuorosta. Joka tapauksessa me vastustamme tätä tarkistusta, tarkistusta. Tässä on kuukausia neuvoteltu eri poliittisen ryhmien kesken, emmekä me voi viime hetkellä hyväksyä tätä suullista tarkistusta. Alors nous en euh, à la liste des votes. Sitten siirrymme äänestyslistalle kompromissi J, viideltä ryhmältä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi K viideltä ryhmältä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi M puolesta neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi N viideltä ryhmältä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten uusi kohta suullisen tarkistuksen kautta. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Ei. Eli äänestämme tästä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 245 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 246 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 247 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Seuraavaksi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi kompromissi R puolesta hyväksytty. Sitten tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi B viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Kompromissi 2V viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi X viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 234 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi A viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi C viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus D viideltä ryhmältä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 2 on kielellinen muutos, siitä ei äänestetä. Eli seuraavaksi kompromissi E neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi F viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi G viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi H viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi I neljältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 236 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 238 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 29 raukeaa, eli sitten äänestämme koko mietintöluonnoksesta sähköisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 38 puolesta, kaksi vastaan. Eli onnittelut esittelijälle. Ai. Et nous allons maintenant voter... Euh, Nyt, siis vielä on yksi äänestys. Eli sitten äänestämme vielä lainsäädäntöpäätöslauselmaesityksestä. E- siis tämä on lainsäädäntöteksti. Tällaistakin sattuu. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 34 puolesta 2 vastaääntä. Ja kun 35 puolesta kaksi vastaan, eikä tyhjää ääniä. Siis tekin äänestätte puolesta vai? No niin, nyt aikakone käyntiin, eli 36 ääntä tämän puolesta. No niin. Nyt sitten kyseessä ovat neuvottelut neuvoston kanssa artikla 70 asetuksesta. Neuvottelutiimi saattaa koostua esittelijästä, varjoesittelijöistä ja puheenjohtaja johtaa sitten tätä tiimiä, eli tässä olisi neuvottelutiimi. Seuraavat henkilöt Beres, Moran Chartier, Rapti, Harkin, Deli ja Tussas. Ja mandaattiin on annettu valiokunnassa tänään. Ensimmäinen kolmikantaneuvottelu järjestetään tammikuussa – päivämäärää vielä ei löyty lukkoon puheenjohtajavaltio Irlannin kanssa. Äänestykset ovat päättyneet. Ja nyt olemme kohdassa 10 esityslistalla. Eli Lope Fontanien mietintö talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso, työllisyys- ja sosiaaliasiat vuotuisessa kasvuselvityksessä 2013. Eli me käsittelemme työllisyys- ja sosiaalikysymyksiä. Ja kyse on meillä on vahvistettua yhteistyötä Ja budjettivaliokunta tekee tässä yhteistyö, vahvistettua yhteistyötä ja aluekehitysvaliokunta laatii tästä lausunnon. Eli esittelijä, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluan todeta, että, tai selittää ehkä hiukan, että mistä tämä mietintöluonnos koostuu haluan myös todeta, että aikaa ei todellakaan ollut paljon. 28. päivä tästä keskusteltiin, että tänään tai eilen saitte kai tämän mietintöluonnoksen parhaat kollegat, joten ymmärrän, että teillä ei ole mitenkään ollut aikaa sitä, siihen yksityiskohtaisesti tutustua. Tässä mietinnössä pyritään todella kertomaan Euroopan parlamentin kanta liittyen työllisyys- ja sosiaaliasioihin vuotuisessa kasvuselvityksessä 2013 talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjaksoon liittyen. Meidän roolimme ei itse asiassa ole sillä tasolla, kun sen pitäisi olla demokraattisen valvonnan suhteen sitten Tässä siis kyse ei ole lainsäädännöllisestä, vaan ihan tavallisesta mietinnöstä. Siinä on äh, suosituksia sekä liite ja erityissuositukset neuvostolle esityksessä. Uskon, että näistä kyllä varmaan, äh, jos me saamme aikaan konsensuksen, niin he ottavat myös kantamme huomioon. Talous- ja sosiaalinen tilanne on erittäin vaikea. Se on valitettavasti heikentynyt viimeisen vuoden aikana monilla aloilla. Pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt, nuorisotyöttömyys lisääntyy, on köyhyyttä, jopa henkilöt, joilla on työtä, köyhtyvät. Samoin sosiaalinen syrjäytyminen lisääntyy. Ja todella siis kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilanne on päivä päivältä heikompi. Mitä tulee EU 2020 strategiaan, niin odotukset ovat olleet korkealla vuoden 2012 suhteen, mutta eivät ole täyttyneet. Meillähän oli Kornissenin mietintö Euroopan parlamentissa. Tämä mietintöluonnos, jonka teille nyt esittelen tänään, ja joka varmasti tulee saamaan merkittävää parannusta teidän tarkistustenne kautta valiokunnassa, niin tässä keskityn äh, tiettyihin prioriteetteihin. Ensimmäinen on Eurooppa 2020 strategia, tähän jo viittasinkin. Poliittiset suuntaviivat 2012 jäsenvaltioissa eivät ole toteutuneet, ovat toteutuneet hyvin riittämättömällä tavalla. Ja näissä olosuhteissa Toivomme tietenkin parannusta vuoteen 2013, mutta on tarpeen, että jäsenvaltiot todella hyväksyvät sitoumuksensa kansallisiin uudistusohjelmiin, kansallisiksi uudistusohjelmiksi, jotta tavoitteeseen päästään. Nyt puhun siis vuodesta 2013, erityisesti mitä tulee nuorisotyöttömyyteen. Jos meillä ei ole kylliksi rahoja tai varoja, niin vaikeapa on päästä Eurooppa 2020 tavoitteisiinkaan budjettivaliokunta joutuu kyllä tässä myös hyvin kovaan paikkaan. Työpaikkojen luominen rakenneuudistusten kautta sekä talouden vakauttaminen niin, että saadaan aikaan kasvua, ovat tässä tietenkin tärkeitä tekijöitä. Ja juuri sellaiset toimet, jotka parantavat työllisyyttä ja helpottavat äh, yritysten perustamista, niin tässä tarvittaisiin PK-yritysten äh, tukea niille ja samoin tukea niille, jotta ne voivat äh, uudistua ja pääsevät päivittää itsensä. Ajatellaan myös äh, vihreitä työpaikkoja. Ne voivat äh, olla hyvin merkittäviä. Niitä voidaan kyllä saada paljonkin. No me olemme tänä aamuna jo puhuneet nuorisotyöttömyydestä. Se on yksi kaikkein suurimpia ongelmia Euroopan unionissa tällä hetkellä. Ajatelkaa minun kotimaata, niin meillähän se on aivan hirvittävä ongelma. Meidän täytyisi parantaa koulutusta, kaikilla eri tasoilla. Meidän tulisi myös tukea yrityksiä, jotta nuoret voisivat siirtyä koulusta opintojen jälkeen työhön, että tämä siirtymä helpottaisi. On toki myös tällaisia koulupudokkaita, joilla ei ole sitten koulutusta eikä työtä, ja myös heidät täytyy tietenkin ottaa huomioon neljäs painopistealue, ovat eh, dynaamiset, joustavat eh, markkinat, jotka kuitenkin tarjoavat eh, laadukkaita työpaikkoja. Meidän täytyisi luoda olosuhteet, joissa erityisesti naiset, vammaiset sekä muut heikossakin asemassa olevat voisivat päästä työhön. Komissio ei mielestäni tätä asiaa oikein ole ottanut huomioon. Työmarkkinoiden on oltava joustavia ja tietenkin tarvitaan yhtäältä säästötoimia, mutta niiden kautta ei toisaalta saada vaarantaa työpaikkojen laatua ja sosiaaliturvan tasoa. Tämä on vaikeaa tasapainottelua, mutta aivan välttämätöntä. Sitten viides seikka köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen. Kyllä komissio on ymmärtänyt tämän asian tärkeyden ja ponnistellut tilanteen parantamiseksi, mutta me emme voi sulkea silmiämme. Köyhien määrä Euroopan unionissa lisääntyy. Sitten kuudes kohta on demokraattinen oikeutus ja kansalaisyhteiskunnan osallistuminen. Me olemme sanoneet tämän miljoona kertaa. Jos kansalaiset eivät usko meidän toimimme, vaan heihin kohdistuu ainoastaan näitä säästötoimia niin demokraattista oikeutusta toimillemme ei löydetä ja kansalaisyhteiskunta ei sekään pääse osallistumaan. Samoin meidän täytyisi luoda sellaiset edellytykset, joissa kasvu on mahdollista samalla kun, siis talouskasvu on mahdollista samalla kuin, kun talous taloutta vakautetaan. Luonnollisesti nämä säästötoimet ovat välttämättömiä, mutta ne eivät saa vaarantaa työpaikkoja ja sosiaaliturvaa. Yritin puhua hyvin lyhyesti tämä mietintöluonnokseni on varsin laaja ja luonnollisesti tulen sitä muuttamaan, koska aikaa oli tähän ensimmäiseen luonnokseen erittäin erittäin vähän, mutta aivan varmasti saamme tekstiä huomattavasti parannettua, kunhan saan teidän tarkistuksianne. Kiitos puheenjohtaja. Merci. Euh, Kiitoksia. Sitten Guter Prieto ja sitten Harkin. Sí. Muchas gracias. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kiitos myös rouva Lope Fontanielle hänen tekemästään työstä tästä mietintöluonnoksesta. Ja me olemme luonnollisesti valmiit yhteistyöhön sekä konsensuksen pyrkimiseen. Ehkäpä me voimme tehdä joitain muutosesityksiä, esittää hiukan erilaisia painotuksia, mutta tämä mietintöluonnoksenne on hyvä lähtökohta kyllä, jotta konsensukseen päästään. Meille ongelma on ehkä pikemminkin komission teksti, johon tämä pohjautuu. Komission jäsen Olli Rehn jota kuulimme viime viikolla, niin hänenkin puheestaan kuulimme, että he eivät aio muuttaa tätä kurssia, joka on valittu, joka itse asiassa on väärä suunta, väärä kurssi. Euroopan unionin tulisi osoittaa, että politiikkamme toimii ja että kansalaiset ymmärtäisivät tämän. Tämä on nyt kolmas kasvuselvitys, josta keskustelemme. Ja kysymys kuuluukin, että no, missä se kasvu on? Tämä on kasvuselvitys, mutta kun kasvua ei ole kolmessa vuodessa saatu aikaan, neljä vuotta ollaan oltu kriisissä ja kolme vuotta ollaan analysoitu kriisiä, mutta mitä ne ei ole saatu itse asiassa aikaan. Ja komissio tässä vuosittaisessa kasvuselvityksessä yhtäältä toteaa, että kilpailukyky on parantunut. Miten? Jos kilpailukyky paranee, jos komissio yksinomaan pyrkii taloudellisen kilpailukyvyn parantamiseen, palkkojen laskemiseen, tietyissä maissa keskimääräinen palkkataso on laskenut 20 prosenttia ja sitten pyritään sulkemaan tuhannet ja kymmenet tuhannet, sadat tuhannet ihmiset työehtosopimusten ulkopuolelle ja näin edelleen, niin onko tämä sitä, mihin me todella haluamme pyrkiä? tässä on keskitytty vain, äh, vain äh, työmarkkinoiden uudistamiseen, mutta ei muu, muihin välttämättömiin uudistuksiin. Tässä on maksettu korkea hinta. Samoin mitä tulee rahoitusmaailmaan ja sen äh, paineisiin, niin kyllä tämä aika erikoiselta kuulostaa, koska on maita, E, joilla on täysi pääsy rahoitusmarkkinoille ja sitten on kolme maata, jotka ovat e, hyvin, hyvin vaikeassa tilanteessa eivät saa rahoitusta. Se on huomattavasti kalliimpaa kuin Saksan korkoero on 4-5 prosenttia. Ja siis ne ovat näiden pelastuspakettien armoilla. Joten nämä erot eri jäsenvaltioiden välillä ovat aivan kestämättömiä, mitä rahoitusmarkkinoiden tilanteeseen tulee ja rahoituksen saatavuuteen tulee. Ja kolmas menestys, josta komissio sitten puhuu, joka mukaan on, mukaan on todella menestys. No niin, ei ole saatu aikaan työpaikkoja, ei ole torjuttu köyhyyttä, mutta alijäämä, kauppa-alijäämää on kyllä saatu vähennettyä joissain maissa. Siis kyse on ehkä siitä, että äärimmäisen vähän vienti on saattanut jossakin lisääntyä, mutta eihän se nyt ole mikään menestystarina sekään. Komissiolla on tämä 20-sivuinen vuosittainen kasvuselvitys, mutta se ei kertaakaan viittaa siihen, mitä Euroopan unionin tietyissä maissa tulisi tehdä, jotta saataisiin lisättyä kotimaista kysyntää. Kaikki tietävät, että jos Saksassa työvoimakustannukset nousisivat vaikka 5 prosenttia, niin myös kotimainen kysyntä kasvaisi ja tätä kautta saataisiin tällainen myönteinen kierre. Kyllä komissiolla on tässä jaettu vastuu, mutta tilanne jäsenvaltioiden välillä ja suhteessa Euroopan unioniin on tällä hetkellä äärimmäisen vaikea. Jäsenvaltiot pyrkivät täyttämään näitä tai toteuttamaan näitä komission suosituksia, vaatimuksia, mutta ne vain johtavat siihen, että tilanne vääristyy entistä enemmän. Kasvua luvataan, kasvua luvataan ja investointihankkeita, mutta missä ne ovat? Kyllä nämä sitoumukset, niistä täytyisi huolehtia kaikkien sitten yhdessä jaetun vastuun kautta. Tässä nyt siis komissio vain kiristää vyötä ja työttömyys ja köyhyys lisääntyvät. Nyt alkaisi olla aika komissionkin tunnustaa, että sen valitsema poliittinen tie on väärä. Se ei kuitenkaan korjaa, tee mitään korjausliikkeitä, jotta ensi vuonna tai seuraavana vuonna tilanne olisi parempi. Näin ei kuitenkaan tehdä. Ja halut, komissio katsoo, että kun kuluja leikataan, niin kaikki tulee olemaan hyvin, mutta itse asiassa näin ei ole. Pelkä vyön kiristäminen ei auta. Ja komission täytyisi kiinnittää huomiota innovaatioihin, koulutukseen, tuottavuuteen, eikä vain tähän leikka- leikkaamiseen leikkaamisen jälkeenkin. Koska näin voitaisiin saada parannusta tilanteeseen. Kyllä se mahdollista olisi. Minun mielestäni tätä meidän täytyisi tässä korostaa tässä tekstissä, eikä vain tällaista yleistä sanahelinää, mitä komissio meille tar- tarjoaa. Sitten se, miten komissio on niin täysin keskittynyt tähän vajeen tai alijäämän leikkaamiseen, niin sillä ei ole mitään muuta ajatustakaan. Se keskittyy vain yksinomaan siihen – Puhutaan julkisesta vajeesta, mutta kun tässä täytyisi myöskin kuluttaa rahaa johonkin, jotta asiat lähtisivät rullaamaan oikeaan suuntaan. Me emme ratkaise tässä mitään ongelmia. Merkittävät taloustieteilijät ovat tutkimuksessaan todenneet, että jos me tässä nyt joidenkin vuosien aikana pääsemme kasvu- ja vakaussopimuksen vaatimaan tason, niin voimme säästää 85 miljardia euroa vuodessa ja tämä raha voitaisiin käyttää kasvuun. Minä en ymmärrä, että ajatellaan näinä vaikeina aikoina vain tätä säästämistä ja säästöpolitiikkaa. Olisi aivan välttämätöntä ottaa tämä kultainen sääntö myös huomioon, Veronika itse asiassa sen, sen myös mainitsee täällä, että investointaisiin koulutukseen ja innovaatioihin eikä keskityttäisi yksin omaan siihen toiseen puoleen. Lopuksi vielä, mitä tulee tähän työllisyyslukuun, niin olen monesta asiasta samaa mieltä tässä valiokunnassa – olemme jo vuosien ajan, jo ennen kuin me näitä vuotuisia kasvuselvityksiä olemme saaneet, olemme esittäneet vaatimuksia, mutta kukaan ei kanna poliittista vastuuta siitä, että, että tässä ei toteuteta näitä tavoitteita. Komissiolla on suunnitelmansa, neuvostolla omat intressinsä ja Euroopan parlamentti esittää omia vaatimuksiaan, mutta mitään ei tapahdu. Tiedämmekö me esimerkiksi, miten tilanne on kehittynyt jäsenvaltiossa ja mitkä tavoitteet ovat olleet työllisyyden suhteen. Tiedämme vain sen, että työttömiä on miljoonia. Esimerkiksi minun maassani tänä vuonna budjetista on leikattu lähes 60 prosenttia, eikä kukaan sano yhtään mitään. Puhutaan vaikkapa Eurasista ja niin edelleen, siitä on puhuttu jo monta vuotta, mutta mitään ei ole tapahtunut. Tai kohesiorahasto, rakenneuudistukset kohesiorahaston kautta niin, että voitaisiin juuri työllisyyteen panostaa, nuorisotyöllisyyteen panostaa. Tämä olisi ihan välttämätöntä. Minun mielestäni me emme voi riisua jostain pukeaksemme jonnekin jonkun toisen päälle jotain. Tämähän on vain siirtämistä yhdestä taskusta toiseen, eikä luo mitään uutta. Ja kun katsotaan näitä ohjelmia, niin täytyy pohtia myös uusia ö, lähteitä. Siis tämä työttömyysongelma on aivan historiallisen ö, hälyttävä. Emmekä voi keskittyä yksinomaan niihin välineisiin, jotka meillä on tähänkin asti olleet ja jotka eivät ole toimineet. Meidän on keksittävä uusia lähteitä, uusia rahoituslähteitä, uusia rahastoja. Tämä on todella, todella huolestuttavaa. Ja minua huolestuttaa se, että komissio aina korostaa työmarkkinoita, niiden uudistuksia ainoana ö, pääsynä kriisistä. Tietyt komission sanavalinnat täällä huolestuttavat minua kauheasti. Esimerkiksi se, että ö, palkka sakkoja tulisi jotenkin äh, vähentää. Minä en ymmärrä tällaista ollenkaan, kun puhutaan ihan tavallisista sopimuksista, kun puhutaan äh, standardisopimuksista. Me tiedämme, että sitten on äh, kaiken näköisiä muita sopimuksia. Yksi esimerkki tästä, ja tähän nyt anteeksi puheenjohtaja. Kun on kansallistettu pankkeja, niin työn tekijät ovat menettäneet valtavasti. Esimerkiksi pankin kansallistaminen Espanjassa merkittävä osa pankkeja kansallistettiin. Ihmiset heitetään pihalle ilman minkäännäköistä korvausta, mutta kyllä sitten taas johtajat saavat miljoonia euroja erilaisia palkkioita. Tämähän on todella järkyttävää. Samoin minua huolestuttaa hirveästi se, että puhutaan ähm, siitä, että työehtosopimuksia tulisi heikentää ja niin edelleen, kun meillä olisi niin hirveän paljon tehtävää muualla. Samoin se, että sosiaaliturvajärjestelmiä heikennetään ja eläkejärjestelmiä ja niin edelleen. Meidän täytyy olla todella varovaisia. Ja sitten kun puhutaan tästä nuorisotakuusta, niin täytyisi puhua myös työpaikkojen laadusta, koska muuten ei päästä puusta pitkään. Rova Lope Fontanie, minun mielestäni teidän tekstinne on siis hyvä lähtökohta ty- yhteiselle työllemme. Ö, on monia asioita, joista meidän täytyy huolehtia, jotta vastaisimme kansalaisten lukuisiin lukuisiin huolenaiheisiin. Kiitos. Madame Marianne Harkin. Harkin ja sitten Cornelissen. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi niin tässä jo paljon sanoivat, että minulle ei paljon jää kuitenkin muutama kommentti. Ensinnä kiittäisin esittelijää hänen mietinnöstään. Ikävä kyllä Sain sen silmän eteen vasta tänä aamuna, joten nopeasti sen vain lukaisin, mutta näyttää varsin kattavalta. Kuten kollega, niin minäkin haluaisin hiukan saada tähän sävyjä, mutta kiitän kuitenkin tästä työtä, työstä. Olen samaa mieltä näistä tästä kolminaista viestistä. Ehkä voitaisiin vielä vahvistaa kohtaa kolme, mutta olen samaa mieltä näistä kommenteistasi. Sitten puhut puhutte sitä, että tämän hetkisiä 2020 tavoitteita ei saavuteta Euroopassa. Ja puhutaan EU-rahastojen lisäarvosta. Olen samaa mieltä, kun sanotte, että jäsenvaltioiden täytyy laatia kansallisia työllisyyssuunnitelmia ja pyrkiä luomaan työpaikkoja. On pettymys, että näin ei ole vielä tapahtunut. Kuten kollegani sanoi, saamme kokonaiskuvan, mutta emme saa kuvaa kansallisista tilanteista ja sen valtiotilanteista. Viime viikolla me täällä keskustelimme kahden komission jäsenen kanssa, Andor ja Rehn, puhuttiin vuosittaisesta kasvuselvityksestä ja tuntuu varsin synkältä minun mielestäni tämä asia mutta minä en näe tässä kaikessa todisteta siitä, että tämä politiikka toimii. Se toimii tietyillä aloilla, mutta ei muilla. Jos me tarkastelemme pelkästään säästöpolitiikkaa sinällään, niin näemme useissakin jäsenvaltioissa, että kuolleisuus on korkeammalla tasolla sen jälkeen, kun säästöt alkoivat. Näyttää siltä, että halutaan säästää, mutta sitten ei saada kasvua ja ei saada näitä maita vähentämään loppujen lopuksi velkataakkaansa tai suhteessa kasvuun. Olen sitä mieltä, että komissio ja toivottavasti parlamentin tuella komission täytyy siis tarkastella hiukan enemmän sävyjä siinä, mitä tekevät. En väitä, että pitäisi lopettaa kaikki, mutta heidän pitää tarkastella asiaa ottaa huomioon ehkä vähemmän jäykät aikataulut, ajatella vähän laajemmin, uudella tavalla, eikä vain puhua säästöistä ja säästöistä. Tiedän, että ei tässä ole kyse vain säästöistä, tämä on on kyse paljon muustakin, mutta asian ydin on kuitenkin pelkkä säästöpolitiikka, ja olen sitä mieltä, että meidän pitää pohtia, miten me saamme aikaan muutoksia, jotka antavat jäsenvaltioille, jotka ovat todellisissa hankaluuksissa ja vaikeuksissa tilaisuuden yrittää kasvaa pois näistä ongelmista, koska eilen esimerkiksi, olen, var, olen varma, että monet teistäkin olitte mukana, menin parlamentin konferenssiin, jossa käsiteltiin vammaisten kysymyksiä. Se oli sydäntä särkevää, kun kuunteli, mitä ihmisillä oli sanottavaa. Ei vain jäsenvaltioista, jotka ovat tiukkien ja säästötoimien kourissa muistakin jäsenvaltioista kuuteen, kun ihmiset puhuivat siitä, että heidän korvauksensa ovat yhdessä yössä puolittuneet, heillä ei ole mitään ihmisarvoakaan. Ja tämä johtuu sitten politiikosta, jota me jatkamme itsepäisesti. Ja mielestäni meidän pitää pystyä tasapainottamaan tätä toimintatapaamme. Olen samaa mieltä kansan erityisesti kohdassa 29, 26, 25, 26 kohdissa, kun puhutaan siitä, että julkisen talouden vahvistamisen täytyy jatkua. Sen pitää jatkua kasvuystävällisellä suhteellisella tavalla. Ja mielestäni, jos me voimme keksiä jotakin ajatuksia tästä asiasta, niin siitä varmasti olisi paljon hyötyä. Ja tilannehan vaihtelemassa toisen vielä lopuksi. Olen pitkälti samaa mieltä viimeisestä osuudesta, jossa puhutaan vahvistetusta demokraattisesta valvonnasta ja koko asian omistajuudesta, koska kaikkihan me tiedämme, että kaikissa jäsenvaltioissa, mutta erityisesti joissakin, yhä, on yhä enemmän kansalaisia, jotka vieraantuvat EU-sta ja siitä, mitä se tekee, koska he näkevät vain otsikot lehdissä. Ja tavallaan, jos parlamentti, kansalliset parlamentit voit, saisivat tärkeämmän roolin ja että kansalaisille tulisi olo, että he ovat vahvemmin yhteydessä EU ja toimielimiin. Nyt monet tuntevat olevansa täysin irti kaikesta tästä. Siitä olisi kyllä hyötyä, mutta kiitoksia vielä tästä tekstistä. Kiitoksia sitten Cornelissen ja sitten Suber. Thank you, Mrs. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi onnittelen esittelijää siitä, että hän on saanut aikaan näin laajan mietinnön näin lyhyessä ajassa. Muistan, kuinka hankalaa viimeksi oli saada hoidettua tämä ajoissa. Ja tässä on tehty todellakin hyvää työtä. Työ on ollut myöskin palkitsevaa, koska tämä on nyt mahdollisuus saada aikaan laajaa keskustelua kriisistä ja talouden suunnasta, johon pitäisi lähteä EU:ssa ja jäsenvaltioissa – jotta kriisistä selvitään. Ikävä kyllä viime vuonna työtä, työtämme ohjausakson osalta ei otettu huomioon komissiossa tai neuvostossa. Ilmeisesti he eivät katso, että demokraattinen legitimiteetti on tarpeen, kun katsotaan, mihin suuntaan työmarkkinoiden ja talouden pitäisi siirtyä tulevina vuosina, ja mielestäni se on väärin. Olen iloinen tämän mietinnön muodosta. Se on hiukan erilainen kuin viime vuonna. Ja nyt komissio ainakin joutuu reagoimaan tähän tällä kertaa. Ja tietysti no, he eivät ehkä itse haluaisi aina ottaa huomioon sitä, mitä parlamentti näistä asioista päättää tai suosittelee. Eli nyt komission on pakko reagoida. Eurooppa 2020-hanke on nyt saanut selkeän keskeisen roolin tässä mietinnössä ja siinä on korostettu, ettei näitä tavoitteita nyt lähestytä, vaan olemme yhä kauempana niistä. Olemme yhä kauempana tästä 75 prosentin tavoitteesta. Nyt köyhiä on ainakin kolme miljoonaa tullut lisää sitten tutkimuksesta ja kehityksestä leikataan varoja, vaikka sen piti olla ala, johon investoidaan ja edistetään innovatiivista taloutta. Ympäristötavoitteet jäävät huomiotta, vaikka niiden kautta piti luoda vihreitä työpaikkoja. Eikä vaikuta siltä, että EU 2020 olisi tärkeä aihe enää. mitään edistyskertomuksia siitä ei enää ole. Filosofia on se, että Eurooppa 2020 on hyvä, jos talous on kunnossa, mutta se on nyt jumissa ennen niin kauan, kunnes tilanne paranee. EU 2020 hankkeen pitäisi olla osa selviämistä kriisistä – ja sitä kautta voitaisiin luoda uusia työpaikkoja vihreillä ja valkoisilla aloilla. Eli olen tyytyväinen siitä, että tätä on huomattavasti korostettu. Ja parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan mukaan olla voitaisiin korostaa hiukan enemmän. Ja voimme tehdä ehdotuksia tähän liittyen tarkistusten kautta. Mutta muuten tässä on tehty erittäin hyvää työtä. Kiitos. Zuber ja sitten komissio saa puheenvuoron. Haluatko, haluatko muut vielä puheenvuoron tässä keskustelussa? Ei, eli suljen puhujalistan. Ja Zuber saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Obrigada, president. Um... Kiitos puheenjohtaja. Tähän mennessä minulla ei vielä ollut tilaisuutta – lukea tätä teidän tekstiänne. Tulin vasta eilisiltana, mutta nyt kun kuulin ne puheenvuoronne, kuuntelin sitä erittäin tarkkaavaisesti. Yksi asia, jonka tuossa totesitte, kiinnitti huomioni ja haluaisin todella ymmärtää, miten tämä voitaisiin käytännössä toteuttaa seuraava asia. Te totesitte, että budjettivakautus on toteutettava kasvua huomioon ottaen, koska todellisuudessa nähdään aivan toista. Talouden vakauttaminenhan tarkoittaa ää, äh, täytäntöönpanossaan jotain ihan konkreettista. Kyse on aivan konkreettisesta asiasta ja näin tämän, tai näin tämän asian nyt tietenkin oma, oma maani tilanteen kautta. Talouden vakauttaminen on todella, todella kovaa, perustuu Troikan vaatimuksiin. Erityisesti omassa maassani se on tarkoittanut kahta asiaa. Työllisyyden suhteen on turvauduttu joukkoirtisanomisiin ja palkkoja on leikattu. Palkkataso on jäädytetty ja tukitoimet, no esimerkiksi lomarahoja on leikattu, samoin julkisella sektorilla on irtisanottu valtava määrä ihmisiä. 50 prosenttia on tarkoitus julkisen sektorin työntekijöistä irtisanoa ensi vuoteen mennessä. Tämä on valtavin irtisanomisaalto, mitä meillä koskaan on nähty. Tätä se talouden vakauttaminen tarkoittaa. Portugalissa eilisen uutisen mukaan syyskuusta tähän päivään yksittäiskauppa on vähentynyt neljällä ja puolella prosentilla. Tämä on pahin romahdus koko EUn alueella. Se tarkoittaa sitä, että ihmisillä ei ole rahaa. Kun heillä ei ole rahaa, he eivät käytä rahaa ja kun he eivät kuluta rahaa, niin se johtaa tietenkin siihen, että joka päivä PK-yritykset sitten kaatuvat. Ja minun on tässä aika vaikea ymmärtää, miten te yhdistätte nämä kaksi asiaa toisiinsa? Miten ne sopivat yhteen? Hienoja, kauniita sanoja toki, toki, mutta todellisuudessa ää, asioilla on kuitenkin sitten vaikutuksia muihin asioihin. Minä tulen tekemään tarkistuksia, muutkin varmasti, ja minä tulen tekemään tarkistuksen, jonka kautta pyrin puuttumaan äh, palkka- ja eläkekysymykseen. Ei niin, että tätä kautta saavutettaisiin sosiaalinen oikeudenmukaisuus yksinomaan, vaan että talous saisi uutta dynamiikkaa. Ja toivonkin, että tulette hyväksymään nämä minun muutosesitykseni. Kiitos. Je voudrais euh, remercier... Euh, Haluaisin kiittää esittelijää. Komissiokin on kiinnostunut nyt tästä keskustelusta ja se tietää, kuinka tärkeä tämä kysymys on. Ja komissio kannattaisi ottaa huomioon ehdotuksemme, eli se, että muutetaan esimerkiksi otsikkoa, kun on tämä vuotuinen kasvuselvitys, niin siinä on tiettyjä paradokseja. Puhua nyt tästä, kun katsotaan näitä ennusteita e OECDn kansainvälisen valuuttarahaston ja komission kasvuennusteita ja sitten riippumattomia analyysejä, joita on tehty. Ja kaikki kollegat voisivat nyt tarkastella läheltä tätä asiakirjaa. tiedä, oletteko huomanneet, mutta sosialistien ja demokraattien ryhmä on teettänyt kolmessa riippumattomassa instituutissa tutkimuksen, jossa on tarkasteltu riippumattomasti kasvua vuositasolla. Ja se liittyy juuri siihen, jota, niihin asioihin, joita vuosiselvityksessä pitäisi tarkastella. Yksi ongelmia tässä keskustelussa, kun valmistellaan ensi viikon huippukokousta, on se, että nyt toimielimissä ja sisällön osalta voidaan nähdä, että on odotettu yhtä strategiaa ja federalismi on vain komission sanktio oikeus, jota ehkä tuomioistuin tukee. Mutta kun ajatellaan eurooppalaista ja kansallista keskustelua, niin niiden kummankin avulla voimme päästä eteenpäin, mutta komissio ei pidä tätä niin tärkeänä. Eli tämä on federalismia, jota en tällä tavalla hyväksy. Eli pelkästään tällä sanktio tai hyvä hallinnon järjestelmä ei riitä. Sitten kun katsotaan tätä kasvuselvitystä, niin komissiohan on tehnyt ehdotuksen siitä, että otettaisiin käyttöön tämä sopimus. Ja sitten olisi maakohtaisia suosituksia, vuosittainen tiekartta, ja sitten siitä laadittaisiin sopimus, johon liittyy rangaistuksia, ja joita sitten Euroopan komissio valvoisi. No jäsenvaltiot ovat vähän tehneet kaikkea, mitä ei olisi pitänyt tehdä, mutta en nyt tiedä, onko tämä valiokunta ottanut huomioon kaksi ulottuvuutta, jotka puuttuvat tästä keskustelusta, eli sosiaalinen ulottuvuus ja jos nyt katsotaan tätä vuosikasvuselvitystä, niin meidän valiokunnassamme, mitä on puhuttu vaikka nuorisotyöllisyydestä, ja että tässä on ajatus, että meidän pitää investoida inhimilliseen pääomaan. Se on keskeinen kohta, ja että nämä maakohtaiset suositukset pitää liittää näihin huomioihin. Eli tämän kanta, jota meidän täytyy tukea, ja äänestys on erittäin tärkeä, jotta pääsemme pidemmälle – Joten jotta pääsisimme pidemmälle, niin tämä sosiaalinen ulottuvuus ei riittävästi tule esille kollegion pohdinnoissa ja myöskin neuvostossa esimerkiksi ECOFINin suhde toisiin ryhmiin on hyvin epätasapainoinen. Ja sitten tasapainokysymys jotta voidaan ottaa huomioon maiden erilaisuus. Jos halutaan yhdistää eurooppalainen ja kansallinen keskustelu, eli Euroopassa pitää olla selkeä näkemys globaalista tilanteesta, mutta sitten täytyy katsoa maakohtaisia tilanteita. Ja ei samaa mallia voida soveltaa kaikissa maissa, vaan täytyy ottaa huomioon makrotaloudelliset epätasapainot, joita tulee torjua. Ja tämä yhteys on se, johon komissio on kiinnittänyt yksisilmäisesti huomiota. Erityisesti tietyillä hallituksilla lähestymistapa, jossa kukaan ei puhu enää rangaistuksista, vaan moraalisista vaaroista, joka on nyt suurin piirtein sama asia. Ja haluaisin vielä kiittää esittelijää komissiota. Loren Garcia ja Angstedt. En tiedä, kumpi teistä haluaa käyttää puheenvuoron. Niin, vous avez la parole. <laughs> Eh, good morning, Santiago Loranca, DG Employment. Hyvää huomenta, herra Loranka, pääosasto työllisyydestä. Kiitoksia puheenjohtaja puheenvuorosta ja tilaisuudesta kommentoida tämän keskustelun yhteydessä arvostamme kovasti kaikkia puheenvuoroja vuosittainen kasvuselvitys, jonka komissio hyväksyi, liittyy kontekstiin, josta emme itsekään pidä, mistä haluaisi. Kaiken kaikkiaan taloudellinen tilanne on heikentynyt, työllisyys, sosiaalinen tilanne heikentynyt eri jäsenvaltioissa. Mielestäni tämä aika hyvin näkyi tässä keskustelussa, samoin komissiossa kun laadimme tätä vuostaista kasvuselvitystä. On selvää, että tilanne, kuten sanoin, on vaikea ja tilanne on myös vaihtelua eri, paikasta toiseen eriävä, eriävä. Yleensä siis heikkenee tilanne, mutta kuitenkin erilaisia tilanteita löytyy. Kasvuprosentit ovat erilaisia, joskus kasvu on suurempaa, joskus kasvu on kielteisellä puolella. Ja työmarkkinatilanteet vaihtelevat myös pitkälti. Tämä on erittäin näkyvää, mitä tulee erilaisiin työttömyysosuuksiin. Tämä näkyy myös tässä mietintöluonnoksessa tai liitteessä, joka on tehty kasvuselvitykseen. Siis työmarkkinaerot heijastuvat ehkä myös jossakin, joka tuli esille monessakin yhteydessä tänään, Nimittäin puhutaan julkisen talouden vahvistamisesta, vakauttamisesta ja liikkumavarasta, joita jäsenvaltioilla on. Olemme tilanteessa, jossa monimuotoisuus koskee myös kahta avainkysymystä, liikkumavaraa ja julkisten talouksen liikkumavara. Tämä näkyy sekä julkisessa että yksityisessä velkaantuneisuudessa. Julkisen talouden vahvistaminen on yksi avainprioriteetti. Täytyy myös palauttaa lainanottokyky. Nämä ovat kaksi ennakkoedellytystä kasvulle. Mielestäni tärkeää komission viestissä on se, että meidän, me tarvitsemme erilaistettuja teitä julkisen talouden vahvistamisessa erilaista liikkumavaraa jäsenvaltiossa toiseen. Tämä jo näkyy joissakin päätöksissä, joita on tehty tänä vuonna, kun ajatellaan julkisen talouden vakauttamistoimia, ja komission mielestä tässä pitääkin toimia erittävällä tavalla. Me olemme nähneet ja olemme hyvinkin tietoisia siitä, että täytyy voida säilyttää tiettyjä elementtejä silloin, kun toteutetaan julkisen talouden vakauttamispolitiikkaa. Komissio on aivan selväsanaisesti identifioinut eri investointikohteita, koulutus, tutkimus ja mitä tulee työllisyyspolitiikkoihin, halutaan työvoimapalvelujen tehokkuutta Nämä ovat myös hyvin identifioituja kohteita. Sitten turvaverkot ja sosiaalisen suojan tehokkuus. Tämä on aivan olennaista, jos halutaan vähentää kriisin vaikutuksia erityisesti haavoittuvaisiin väestöryhmiin. Haluaisin vielä ottaa esille joitakin kommentteja, joita tehtiin kansallisista työsuunnitelmista. Työ, työpaikkasuunnitelmista. Me olemme tietoisia, että tällaista tarvitaan. Olemme luoneet työllisyysluvun. Tämä tavallaan vastaa kansallisia työpaikkasuunnitelmia tänä vuonna. Ja me suunnittelemme lähettävämme e- yksityiskohtaisempia ohjeita jäsenvaltioille koskien sitä, miten voivat laatia kansallisia uudistusohjelmia. Tähän kuuluisi mukaan myös enemmän yksityiskohtia siitä, mitä kansallisessa työpaikkasuunnitelmassa pitäisi olla mukana. Sitten Täällä otettiin esille joitakin avainkysymyksiä, joita komissio, joihin komissio on jo pureutunut ehdotuksissaan, esimerkiksi edellisessä ehdotuksessaan koskien työllisyystakuuta, työllisyys, nuorisotyöllisyysohjelmaa ja samoin puhuttiin julkisen palvelun työllistymismahdollisuuksista. Tietysti herkkä balanssi aina liittyy siihen, että täytyy suojella sosiaaliturvajärjestelmä, se on prioriteettikysymys. Ja sitten toisaalta on tarve ottaa huomioon haavoittuvaiset ryhmät. Tämä on yksi peruskysymyksistä, jonka komissio on ottanut huomioon aivan erityisesti koskien sitä, miten täytäntöön pannaan julkisen talouden vakauttamistoimia. Me varsin mielellämme olemme yhteistyössä esittelijän ja muiden poliittisen ryhmien kanssa tarvittaessa, jos tarvitsette jotakin selvennyksiä joistakin aspekteista koskien vuosittaista kasvuselvitystä. Kiitos sitten esittelijä. Merci, madame la présidente. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Haluan esittää kiitokseni kaikille varjoesittelijöille ja myös komissiolle sen ehdotuksesta ja avoimuudesta käydä vuoropuhelua. En tässä nyt yksityiskohtaisesti vastaa kaikkiin äh, esitettyihin huomioihin. Tässä nyt täytyy rauhassa käydä läpi kaikki. Ja hyvin tärkeää on se, että saamme aikaan kattavan konsensuksen tässä valiokunnassa, parlamentissa. Jos haluamme, että meitä kuunnellaan, meidän on toimittava yhtenä, yhtenä rintamana haluan laajan Euroopan parlamentin enemmistön tämän ehdotukseni taakse niin, että äänemme kuuluu. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia. Eli määräaika tarkistusten jättämiselle on yhtä sitova kuin nämä olosuhteet, joissa esittelitte tämän mietintön luonnoksen. 13. joulukuuta puolelta päivin on määräaikatarkistuksen jättämiselle ja tarkistuksia tarkastellaan sitten 18. joulukuuta. Ja äänestämme 14. tammikuuta ylimääräisessä valiokuntakokouksessa Strasbourgissa. Ja täysistuntoäänestys on sitten 4-7. helmikuuta, mikäli 28. tammikuuta saamme järjestettyä kokouksen. Ja kiinnitän nyt huomioon tähän, koska kyse on kaikista tämän tekstin neuvottelutiimeistä, eli tämä on tärkeä kokous, jotta voimme käsitellä kunnolla näitä kysymyksiä kansallisten parlamenttien kollegoidemme kanssa. Sitten seuraava kohta, 11. Eli minun mietintöluonnokseni Ei kun, anteeksi, kohta 12. Eli minun mietintöni Eli direktiivin 2009-13 täytäntöpanon liittyvistä lippuvaltion velvollisuuksista. Ja tällä tavalla siis muutetaan direktiiviä 1999-63. Tähän on tullut kahdeksan tarkistusta ja kerron kantani niihin hetken kuluttua. Kun esittelimme mietintöluonnoksen, niin totesimme, että suurin ongelma tällä alalla ei liity siihen, millä tavalla on uudelleen tulkittu merialan työehtoja, vaan se, millä tavalla näitä sääntöjä on pantu täytäntöön EUn alueella – ja kun on katsottu erilaisia vastuualueita, joita EUlla ja jäsenvaltioilla on. Oikeudellisesti yksi suurimpia uusia kohtia tässä merialan työsopimuksessa liittyy siihen, että se, miten tämä sopimus on ratifioitu, Eli silloin kun laivalla tehdään tarkastus, valtiossa satama sijaitsee, voi suorittaa tarkistuksen. Oli tämä sopimus sitten ratifioitu tämän laivan valtiossa tai ei? Oikeudellisesti, ja kun katsotaan nyt todellisia tarkistusmahdollisuuksia, mehän tiedämme, kuinka hyödyllinen tällainen yleissopimus voi olla – mutta ongelmana on se, että näiden tarkastusten järjestäminen ei kuulu jäsenvaltioille, vaan myöskin sertifikaatti on saatava laadittua näihin tarkistuksiin liittyen. Neuvostossa tämä on kysymys, josta jäsenvaltiot ovat hyvin määrätietoisia. Ja kun katson nyt näitä tarkistuksia, täällä on kolme Philippe Baker, Philippe Benyon ja Gesling Messner. Eli 64, 65, 66, 67. Ja niissä käsitellään samaa asiaa, eli että jäsenvaltiot pitäisi aktivoida jotta voidaan panna täytäntöön näitä toimivaltuuksia. Ensi viikolla on tästä kokous ja tarkastelemme näitä sitten myönteisessä valossa ja näiden tarkistusten valossa voimme päästä eroon tästä ristiriidasta, jossa olemme. Eli tältä kannalta me voimme vastata tähän esitettyyn kysymykseen. Eli jos meillä on tällä tavalla neuvottelukanta neuvoston suhteen ja pääsemme eroon tästä ristiriidasta, niin totta kai hyväksyn sen ilomielin, mutta sen täytyy täyttää tämä ehto. Muuten meidän täytyy miettiä vaihtoehtoja ja katsoa, millä tavalla pidämme kannastamme kiinni ja selvitämme nämä oikeudelliset ongelmat, joita meillä on. Yksi tarkistuksista, jota on ehdotettu ja, ja siinä on puhuttu näiden tarkistusten välistä, eli vähimmäisvälistä, ja mielestäni se on ihan hyvä ja hyödyllinen lisäys. Tässä vaiheessahan sitä ei ole määritelty, eli tämä on tarkistus 66. Sitten Steinrykin esittämät tarkistukset ovat samanhenkisiä koska kyse on siitä, millä tavalla voidaan jäsenvaltiot saada toimimaan niiden omilla vastuualueilla. Ja uskon, että tälläkin tavalla voidaan parantaa tekstiä, mutta minun kannaltani tarkitus 71 on hyvin keskeinen, koska meidän pitää kiinnittää enemmän huomiota siihen, millä tavalla tätä yleissopimusta on pantu täytäntöön jäsenvaltioissa, kun katsotaan, mitä niiden vastuualoisiin kuuluu. Eli toivottavasti tämä nyt oli riittävä selostus. Ja nyt sitten kuuntelen kollegoita, jotka haluavat puuttua eri kohtiin tästä mietintöluonnoksesta. Vinjo, olkaa hyvä. Uh, thank you. Um... Kiitos. Itse asiassa minulla on vain pieni lausunto Hilde Bakkerilta, joka on varjoistelemme tässä kysymyksessä. Hän ei ole vielä ehtinyt paikalle. Luen siis vain hänen lausuntonsa. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää mietinnöstä. Monia tarkistuksia, ei ole tehnyt itse muutaman herra Benien kanssa, Jarva Maiserin kanssa, jotka ovat seurannut varjoesittelijöinä asia komissio meidän komissio teki hyvän ehdotuksen. Siinä mainitaan tärkeimmät kysymykset. Oletan, että konsultaatiot on hoidettu eri sidosryhmien kanssa, työmarkkinosapuolten kanssa ennen kuin ehdotus julkistettiin. Meidän pitäisi hyväksyä direktiivi 2009 kautta 13 ja työmarkkinat sopimus, jota se täytäntöönpaneet näin ollen ei ole sopivaa ottaa muita kysymyksiä merityötä koska yleissopimusta, ottaa sitä tähän meidän valiokunnan pitäisi hyväksyä tämä sopimus ja tukea komission ehdotusta ja pitää lisätyt kohdat minimissään. Minulla on muutamia tarkistuksia sertifioinneista, jotka pyrkivät muuttamaan tiettyjä esittelen tarkistuksia näin ollaan paremmin linjassa komission ehdotuksen kanssa. EUlla ei ole mitään oikeudellista perustaa esittää sertifiointivaatimuksia. Oikeudellinen perusta johtuu mm, mm, meritötä koskevasta yleissopimusta ja kansallinen lainsäädäntö, joka toteuttaa tätä yleissopimusta. Komissio pyrkii toteuttamaan työmarkkinavälisten sopimusta eikä ilon meritötä koskevaa yleissopimusta. Siksi tässä ei luoda oikeudellista perustaa tämä koskien sertifiointeja aivan erityisesti. Sitten äh, valitusjärjestelmästä puhutaan jo aikaisemmassa direktiivissä ja sitä, että se toistaan vielä toisessa direktiivissä. Se ei ole mikään hyvä e- esimerkki avoimuudesta, selkeydestä, tehokkuudesta. Siksi minä kehottaisin, että ryhmäni ei tue tätä lisäystä esittelijältä. Minä en tehnyt tarkistuksia työnantajan velvollisuus, velvollisuuksista, mutta ehdottaisin, että äänestettäisiin näitä tarkistuksia vastaan. Komissio ei ottanut mukaan tätä oman ehdotukseensa, siksi ei olisi sopivaa, että yritetään laajentaa sovellusalaa lippuvaltion ulkopuolelle. Tämä ei myöskään kuulu ehdotuksen sovellusalaan, joka koskee vain lippuvaltion velvollisuuksia direktiivin 2013 direktiivin täytäntöönpanossa. Odotan mielenkiinnolla äänestystulosta. Kiitoksia. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Onko komissiosta joku paikalla, joka haluaisi käyttää puheenvuoron? Yes, thank you, Madam Kiitos äh, Kristine Berg komissiosta. Aivan ensin haluaisin todeta, että kansainvälinen merenkulku turvallisuusyhteisö on kyllä tästä myös hyvin huolissaan. Varmasti kaikki olette kuulleet, että viime yönä Pohjanmerellä tapahtui erittäin vakava onnettomuus. Noin 16 merimailia Rotterdamin, Rotterdamin ulkopuolella suuri rahtialus törmäsi pienempään alukseen. Valitettavasti seitsemän miehistön jäsentä edelleen on kateissa – etsintä. Toimet ovat käynnissä merivartioston toimesta. 13 miehistön jäsentä pelastettiin onnettomuuden jälkeen ennen keskiyötä, mutta tällä hetkellä tilanne merellä on hyvin, hyvin vaikea. Olosuhteet ovat vaikeat ja näitä seitsemää kateissa olevaa ei välttämättä tulla löytämään. Komissio sen Kallasin ja meidän kaikkien ajatuksemme ovat näiden kadonneiden perheiden luona. Näitä onnettomuuksia tapahtuu jatkuvasti ja on koko joukko asioita, joita tulee tarkastella merellä kulkiessa ja luonnollisesti työolosuhteet ovat yksi hyvin tärkeä osa tätä. Näin ollen vuoden 2006 merityötä koskeva yleissopimus, joka nivottiin 2009 2013 direktiiviin liittyen lippuvaltion velvollisuuksiin, niin nyt nämä täytäntöönpanomääräykset todella liittyen tähän lippuvaltiokysymykseen, niin ehdotus on tehty. Ja Euroopan huolehdimme siitä, että Euroopan lainsäädäntö, kun tämä merenkulkualan yleissopimus astuu voimaan, niin meidän lainsäädäntömme tulee olemaan sen tasolla. Kiitän teitä ehdotuksistanne. On tunnustettava, että lähestymistavoissamme on merkittävää eroa. Komissio on pyrkinyt ottamaan huomioon työehtosopimuksen Tässähän juuri luettiin tuo ehdotus. Terova puheenjohtaja, katsotte, että tämä koko sopimus tulisi täytäntöönpanna ja komissio ei vastusta tätä sinänsä, mutta me katsomme, että luonnollisesti lainsäätäjien välillä on saatava aikaan sopimus. Haluaisin kuitenkin muistuttaa, että tässä MLC on koko joukko elementtejä, joita meidän voi olla vaikea täytäntöönpanna erityisesti, kun puhutaan niistä maista, joista työvoimaa tulee, niiden tilanteesta. Ja tämä liittyy siis siihen, että äh, tässä Euroopan unionin lainsäädäntö puuttuisi kolmansien maiden tilanteeseen. Tällä hetkellä miehistön jäsenten työsopimukset voivat äh, olla joko lippuvaltion tai varustamon tai äh, eri maiden lainsäädännön alaisia, kun ajatellaan vaikkapa tätä työntekijöitä välittävää tahoa. Joten tässä täytyisi pohtia, haluaako Euroopan unioni pakottaa MLC sen voimaan näissä mahdollisissa kolmansissa maissa, jotka ovat tässä mukana osapuolina. Me olemme toki valmiit tarkastelemaan asiaa. Ehkäpä voitaisiin ajatella jotain sertifikaatiojärjestelmää ja Euroopan meriturvallisuusviraston tarkastuksia vaikkapa, niin kuin on tehty vaikkapa tämän STC 2 sopimuksen suhteen, kun kyse on kolmansissa maissa toimivista merenkulkualan oppilaitoksista, joissa koulutetaan henkilöitä, jotka tulevat työskentelemään EU-lippujen alaisuudessa. Mutta tämä on aika valtava kokonaisuus, emmekä vielä katsoneet olevamme valmiit tekemään tällaista ehdotusta. Ja mitä tulee lippuvaltio- ja satamavaltio määräyksiin, katsoimme, että kun tämä sopimus sitten astuu voimaan, me voimme ehkä tehdä tiettyjä muutoksia, eh, jotka saattaisivat soveltua tällaistenkin ehdotettujen määräysten täytäntöönpanoon. Tässä hyvää tahtoa on hyvin paljon, mutta aihe on hankala ja varsin arkaluontoinen ja komissio tarvitsee lisää aikaa, koska tämä todella kohti, ko, koskee myös EUn ulkopuolisia alueita ja maita. Sitten vielä tällainen mahdollinen kaksinkertainen sertifiointi. Emme oikein näe hyötyä siinä, että jäsenvaltiot myöntäisivät vielä erityisiä sertifikaatteja 2013 direktiivin puitteissa ajatellen tällaista lippuneutraalia politiikkaa, eh, niin tämän sataman tulee tehdä nämä tarkastukset. Ja näin toimitaan kaikissa merenkulkuvaltioissa. Monet eh, tarkistukset olemme kyllä luottavaisia sen suhteen, että yhdessä teidän ja neuvoston kanssa löydämme sitten eh, sellaisia mahdollisuuksia luonnostella asiaa, että saamme tämän direktiivin hyväksyttyä. Sehän tulisi todella saada hyväksyttyä siinä vaiheessa, kun ensi kesänä tämä yleissopimus astuu voimaan. Kiitän teitä ja kaikkia jäseniä erittäin rakentavasta yhteistyöstä. Kiitos. Kiitoksia näistä selvityksistä. Nyt tämä koko teksti on dynaamisempi ja voimme selventää näitä tapoja, joilla voimme edetä tyydyttävämmällä tavalla, eikä pelkästään sitä, että työmarkkinaosapuolet panevat täytäntöön sopimusta. Meidän täytyy nyt sanoa, että sopimusta on pantu täytäntöön ennen kuin yleissopimus astuu voimaan, mutta on hyvä, että että ei pidä unohtaa nyt keskeisiä asioita. Ja yleisopimuksen keskeiset seikat merialalla liittyvät tarkistuksiin ja sertifikaatteihin myöskin kolmansien maiden osalta, kuten totesitte. Ja mehän tiedämme, että tämä on nyt keskeistä. Te nyt kerroitte valiokunnalle, että te tienneet tästä viimeöisestä draamasta. Eli voisitteko nyt kertoa, mikä on nyt tämän miehistön tilanne ja mistä maasta tämä laiva oli? Um, yes, indeed. Uh... Kyllä, todella. Siis yhtäältä kyse oli Pahaman lipun alla kulkevasta al- aluksesta, joka kuljetti 1400 uutta autoa, 24 miehistön jäsentä – joista 13 on siis pelastettu, seitsemän on edelleen kateissa, neljä on löytynyt menehtyneenä. Ja toisaalta sitten Kyproksen lipun alla kulkeva alus, jonka miehistö saatiin pelastettua miehistö on aktiivisesti osallistunut myös näihin pelastustoimiin tämän toisen aluksen suhteen. Tämä autoja kuljettanut suurempi alus on uponnut. Juu. Kiitoksia näistä täsmennyksistä. varjoesittelijän kanssa on kokous 12. joulukuuta, eli voimme sitten katsoa, miten otamme mukaan kaikki nämä elementit. Meidän on tarkasteltava mahdollisia tarkistuksia ja kompromisseja 23. tammikuuta ja äänestää 24. päivä. Ja mahdollisesti sitten täysistunnossa ollaan maalis-huhtikuussa. ellemme sitten käynnistä neuvotteluita sopimuksesta ensimmäisessä käsittelyssä. Eli tämä kohta on nyt käsitelty. Ja nyt siirrymme kohtaan 13. Yritys. Tässä on Hauitin kaksi mietintöä, mutta Hauit nyt ei ole paikalla. Eli sopiiko teille, jos menisimme jo kohtaan 15, koska Omen Räyten on paikalla. Ja varjoesittelijät, ovatko he paikalla? No tässä on ongelma, koska kaikki varjoesittelijät eivät ole paikalla. Et donc on va, on va attendre un tout petit peu voir qu'est-ce qui se passe. Hein, si c'est... Eli täytyy katsoa, mitä tehdään. Ehkä Havit saapuu ensin. Omeräten. Voitaisinko muut kutsua paikalle, koska minä joudun lähtemään kotiin. Äidilläni on ongelma. Minulla on kiire kotiin. Niin pian kuin mahdollista. Niin esittelin minä sanon, että ehkä voisimme hoitaa tämän teidän kohtanne ensin. Jokaisella on omat menonsa. Mutta katson nyt, ovatko eri neuvottelutiimit paikalla. Ja nyt tässä tapauksessa, näissä kahdessa tapauksessa, kaikki tahot eivät ole edustettuina, joten tämä nyt ei ole hyvä käytäntö. mutta teemme kaikkemme niin serkas, mitä te ehdotatte. Es verdad, eh, no tenemos a... Totta, esittelijä ei ole paikalla, mutta hänelle soitetaan. Mutta meille kyllä sopii, että otetaan tästä Rova Oman Räytänen kohdasta. Varmasti voin vastata pitkälti myös st ryhmän puolesta äh, varjoistelen pois ollessa.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 Tätä kohtaa piti käsitellä 11.35. Ja siis mitä nyt? Ai Darden on tulossa. Selvä. Eli tarkastelemme nyt kohtaa 15. Liberaaleilta ja vihreiltä ei tullut mitään huomioita. Eli Homen Räyten saa puheenvuoron. Tarkistelemme hänen mietintöään. Toimintasuunnitelma riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä varten. Eli otamme kantaa komission valkoiseen kirjaan, joka julkistettiin 16. helmikuuta. Eli esittely, olkaa hyvä. Euh, Pahoillani, mutta äitini 87-vuotias on kaatunut ja minä joudun menemään nyt kotiin auttaakseni Harskonen hänet ambulanssiin ja sairaalan, voidaan kuvata ja niin edelleen. Siksi minulla on jokan kiire. In, uh, in Dutch. Aion puhua hollantia, joten pankaapa kuulokkeet päähän. Puheenjohtaja. Tämä mietintöluonnos, joka meillä on tässä nyt käsitteillä, niin pyytäisin teitä lukemaan myös perustelut hyvin, koska ne heijastelevat äh, ongelmia eri jäsenvaltioissa. Hollantilaisena minä toimin siis esittelijänä, mutta yritin kyllä ottaa huomioon kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden ongelmat. Puheenjohtaja, aluksi haluan vielä todeta, että eläkejärjestelmät kuuluvat ensisijaisesti jäsenvaltioiden toimivallan alaisuuteen, mutta myös eurooppalainen koordinaatio on tärkeää. Kun katsotaan kasvu- ja vakaussopimuksen vaatimuksia ja Eurooppa 2020-strategiaa, avointa koordinaatiomenetelmää, kaikki nämä liittyvät juuri tähän lainsäädäntöön myös eläkejärjestelmien suhteen. Ensinnäkin ajatellaan väestökehitystä, demografista kehitystä – Ihmiset äh, aloittavat työuransa myöhemmin, työurat lyhenevät, nuoret hankkivat äh, paremman koulutuksen ja tästä syystä siirtyvät työelämään myöhemmin. Ik hoop dat het nu gaat. No niin, katsotaanko. Onnistunko nyt puhumaan? Niin. Nuoret äh, hankkivat korkeamman koulutuksen ja siksi siirtyvät työelämään myöhemmin. Samoin ihmiset eivät välttämättä työskentele äh, lain mukaiseen eläkeikään asti. Sitten äh, näin ollen työelämässä olevien henkilöiden määrä vähenee. Vuonna 2008 yhtä eläkeläistä varten oli neljä henkilöä työelämässä, niin nyt tämä suhdeluku tulee tulee kääntymään todella päälaelleen. Tällä hetkellä vuoden 2004 syntyneen lapsen elinjän odote on 76 vuotta miehin, miesten kohdalla ja 82 naisten kohdalla, eli elinajan odote kasvaa. Näin on kaikkialla Euroopassa ja Alankomaissa Tällä hetkellä, kun katsotaan yli 55-vuotiaita, niin heistä enää 53 prosenttia on työelämässä. Ruotsissa kuitenkin melkein 74 prosenttia, Tanskassa 61 ja Belgiassa 30, 39 prosenttia. Kun ajatellaan äh, ihmisiä, ihmiset elävät äh, pidempään myös terveenä ja eläkeläisinä, mutta samaan aikaan yhä harvempi ihminen työelämässä kustantaa, maksaa tämän kaiken siksi, että tämä tasapaino järkkyy syntyy ongelmia. Ja tämän ongelman haluamme nostaa esiin. Tietenkin on erilaisia eläkejärjestelmiä Euroopassa monilta osin on, ja tämä tulee säilymään myös tärkeänä järjestelmällä, niin tällainen niin kutsuttu ensimmäisen pilarin järjestelmä, jossa eläkkeet maksetaan sosiaalimaksujen tai verojen kautta, mutta tähän kohdistuu yhä kovempi paine näiden eläkkeiden maksamiseen. Ja tämän lisäksi jäsenvaltiot, jotka ovat euroalueen jäseniä, joutuvat, tai niihin kohdistuu tämä kolmen prosentin paine, mitä budjettiin tulee. Näin ne voivat tehdä kaksi asiaa. Joko nostaa talousarvioita tai laskea näitä eläkemaksuja, eläkkeitä, joita maksetaan. Ja me olemme todenneet, että ja tämä johtaa siihen, että eläkkeet eivät riitä kun katsotaan eläkeläisten taloudellista tilannetta, niin heidän joukossaan köyhyys on kaikkein merkittävin ongelma kaikista ryhmistä. Tätä me emme halua. Me haluamme kunnolliset eläkkeet ja tämän lisäksi haluamme terveen julkisen talouden. Ja tämä tarkoittaa sitä, että mikä järjestelmä sitten onkin käytössä, täytyy yrittää jo tässä vaiheessa säästää tulevaisuutta silmällä pitäen, mihin pilariin nämä rahat sitten säästetäänkin, onpa se sitten ensimmäinen tai toisen pilari. Jo nyt tässä vaiheessa täytyy tehdä jotain siitä huolehtimiseksi, että sukupolvien välinen solidaarisuus pysyy kurissa myös tulevaisuudessa, koska ei voi olla niin, että tulevaisuuden työntekijät kantavat tämän kaiken taakan. Näin, tätä ei voida vaatia nuoriltamme. Tämän dilemman minä olen luonnostellut tässä tekstissäni ja ratkaisu, jonka löydän, on seuraava. Ensinnäkin on huolehdittava siitä, että ihmiset saadaan työelämään mukaan. Ei voida hyväksyä sitä, että taloudellisen taantuman aikana 55-vuotiaista 55-vuotiaat ensimmäisenä siirretään syrjään. koska he ovat kalliimpia työntekijöitä. Kyllä jäsenvaltioiden tulisi huolehtia siitä, että 55 vuotta täyttäneet, jotka haluavat vielä jatkaa työelämässä ja pystyvät siihen, pääsevät takaisin työhön kiinni. Ajatellaan jäsenvaltioita, joissa jäsenvaltioissa tilanne on oikein hyvä, toisissa huonompi. Toiseksi, puheenjohtaja, haluaisin, että säästetään mihin pilariin sitten hyvänsä, mihin järjestelmään sitten hyvänsä. Säästetään ensimmäiseen pilariin, mutta myös toiseen pilariin, puheenjohtaja. Ja tältä osin mielestäni meidän täytyisi huolehtia siitä, että mikä, minkälainen järjestelmä jäsenvaltiossa sitten valitaankin, sen on oltava kantava, turvallinen järjestelmä. Jos äh, säästetään eläkerahastoihin, joita työmarkkinaosapuolet hallinnoivat, eli toisen pilarin järjestelmään, niin näiden sijoitusten on oltava kestäviä. Ja näin ollen puheenjohtaja katson, että Euroopan, tätä Euroopan unioni voi ajaa. Ei tämä suinkaan tarkoita sitä, että se mitä Thomas Mannin mietinnössä Ekon valiokunnassa todetaan että tämä IORP-direktiivi, sitä sovelletaan sillä tavoin, että Brysselissä nämä vakavaraisuusvaatimukset äh, asetetaan tuohon direktiiviin, kun ajatellaan niitä äh, varoja, joita meillä täytyisi olla. Tämän suhteen minä olen hyvin kriittinen puheenjohtaja. Sitten informatie. Ik denk dat je... Minun mielestäni meidän tulisi entistä paremmin ihmisille, jotka eivät vielä ole jääneet eläkkeelle, tiedottaa siitä, mitä on odotettavissa. Koska näin ihmiset ymmärtävät, että heidän on tehtävä jotain itsekin tähän voidaan tätä kautta tiedottamalla päästä. Ja sitten yksi ulottuvuus on liikkuvuus. Viime vuonna vihreää kirjaa käsitellessämme totesimme, että liikkuvuudesta ei saa rangaista. Tämä tarkoittaa sitä, ja tämä on ehdotus, joka tällä hetkellä on puheenjohtaja valtio Kyproksen johdolla käsittelyssä. Tämä tarkoittaa sitä, että ne eläkeoikeudet, joita on saanut paitsi ensimmäisessä myös toisessa pilarissa, on taattava siinäkin tapauksessa, että liikkuu maasta toiseen. Näin voitaisiin toimia niin, että jo säästetty pääoma tulee mukaan, kun siirtyy maasta toiseen, mutta vielä yksinkertaisempaa olisi kysyä, että eikö Euroopan tasolla voitaisi saada aikaan tällaisia vähimmäistyöehtoja, joiden pohjalta kun on säästänyt eläkettä, ei menetä sitä, ja näin ollen on mukana myös kustantamassa muita muiden henkilöiden eläkkeitä, jotka ovat omat eläkkeensä saaneet säästettyä. Tätä meidän täytyy katsoa ja komissiolta on itse asiassa raportti 883 asetuksen puitteissa, miten näitä asioita voitaisiin järjestellä. Mutta tämä kaikki on niin teknistä, että epäilenpä, että se ei tule kyllä onnistumaan. Komissio on myös tehnyt ehdotuksen, ja tästä minä en tajua yhtään mitään, että perustettaisiin eurooppalainen tutkijoiden eläkerahasto. Minä en puheenjohtaja ymmärrä, mitä, mitä hyötyä tästä olisi, mutta mielelläni kyllä haluaisin kuulla kollegojen mielipiteen. Lyhyestä virsikaunis. Jos haluamme säilyttää sukupolvien välisen solidaarisuuden jäsenvaltioiden tasolla on toteutettava joukko uudistuksia – ja nämä uudistukset olen pyrkinyt luonnostelemaan tässä tekstissä. Ja mitä tulee tähän IORP-viittaukseen, niin olen todennut, että olen siis kriittinen tähän e-, Ekon valiokunnan ehdotukseen liittyen, mitä tulee ihan näihin määrällisiin vaatimuksiin, mutta myös ihan laadullisten vaatimusten hyvä hallinto ja esimerkiksi eläkerahastojen eri kulujen läpinäkyvyys, niin tätä minä luonnollisesti kannatan. Olen pahoillani, että olen tässä nyt hiukan hermostunut henkilökohtaisen elämäni eh, vaikeuksien vuoksi, joihin alussa viittasin, ja siksi äänenikään ei oikein kantanut. Tätä pahoittelen kovasti, mutta kiitos huomiostanne. Euh, Kiitoksia. Varjoesittelijöitä ei ole tullut. Darden ja De Backer. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama sana, koska tämä keskustelu vasta alkaa. Tärkeä keskustelu. Ja meitä on luonnollisen käsittelyllä tyytyväinen, että luonnos on nyt saatu ja nyt voimme uudestaan puhua tästä tärkeästä aiheesta. Ja voimme uudestaan tehdä työtä Rova Omeräytönin kanssa niin kuin vihreän kirjan kohdalla. Tärkeitä teemoja, niin tässä vihreän kirjan josta me todettiin yhä edelleen voidaan todellakin todeta, että jäsenvaltioissa kansalliset budjetit ovat todella hankalassa tilanteessa ja siksi on selvää, että eläkekysymys on tärkeä asia valtion taloudessa ja tiettyihin toiminnan ryhdytty ja pitääkin alkaa pohtia tätä asiaa budjettirajoitut mielessä pitäen. Mielestäni ei voida kuitenkin ajatella vain budjettin kannalta. Meillä pitää pitää, pitää mielessä solidaarisuusperiaate. Sen pitää jatkossakin olla tämän eläkejärjestelmän pohjalla. Kansalaiset tarvitsevat sitä ja Tämä varmasti tulee näkymään tässä mietinnössä ja keskustelussamme. Ja juuri hetkellä, jolloin tällainen epävarmuus työmarkkinoilla ikävä kyllä vain lisääntyy Euroopassa. Tällä hetkellä on vuosittainen köyhdenvastainen foorumi käyde, käynnissä ja pitää vain todeta, että ikävä kyllä, että kun näkee, että ihmisiä on köyhyysrajalla yhä enemmän. Ja siksi eläkejärjestelmienkin pitää vaikuttaa toimintaan köyhyyttä vastaan. Eläketulevaisuus on huomattava haaste, tai eläkkeiden tulevaisuus vihreä kirjan yh... tästä puhui. Ja SD-ryhmän suuret linjat, täydentävyys, pila, ensimmäisen, joka on peruspilari. Erityisesti siinä on kyse sukupuolten välisestä, sukupolvien välisestä solidaarisuudesta. Sitten tämä laillinen eläkeikä, sitä nyt pitää liikaa korostaa, mutta pitää kuitenkin pyrkiä nostamaan itse, ihmisten työllistymistä. Pitää saada hiukan nyansseja tähän, ottaa huomioon jäsenvaltioiden tilanne. Järjestelmät vaihtelevat suuresti maasta toiseen. Joskus samoilla termeillä tarkoitetaan eri asioita ja pitää välttää näitä epäselvyyksiä, kun käytetään tiettyjä sanoja. Eläkerahasto, se voi liittyä mihin tahansa pilarin, maasta toiseen, se voi vaihdella. Otitte esille toisen pilarin merkittävyyden, liikkuvuuden, säännöt, vakavaraisuussäännöt tästäkin voidaan varmasti puhua, koska ei pidä olla niin, että äh, liikaa assimiloidaan eläkerahastoja tähän toiseen pilarin ja muihin äh, spekulatiivisiin välineisiin. Tulemme palaamaan siis näihin kysymyksiin. Tästä luonnoksesta vielä, mielestäni siellä, siellä on monia mielenkiintoisia asioita mukana kun te viittaatte johtopäätöksiin, kompromisseihin, joita yhdessä teimme vihreän kirjan yhteydessä. Ehkä tässä on hiukan oikastu kurveja. Pitää ehkä hiukan saada näitä nyansseja takaisin, koska tämä ei mielestäni vastaa ihan sitä kompromisseja, mihin päädyttiin, mutta kuitenkin olen sitä mieltä, että perus minimieläkkeen takaaminen, pidempi työelämä, Pitää auttaa ihmisiä pysymään työssä pidempään, ikääntyneet työntekijät. Ekin. Täällä on koko joukko mielenkiintoisia seikkoja, joihin varmasti voimme jatkossa palata. Kiitos. Ähm, Monsieur de Kiitos sitten De Backer ja Thomas Mann, joka on talous- ja valiokunnassa esittelijä tästä valkoisesta kirjasta. The work that, uh, Kiitoksia esittelijöille tästä työstä. Ja on hyvä, että vihdoinkin meillä on mahdollisuus keskustella valkoisesta kirjasta valiokunnassa. Ja jos otamme huomioon tietyt muutokset, ikääntyvä väestö, talouskriisi ja millaisia paineita kohdistuu jäsenvaltioiden budjetteihin, niin tämä on yksi kaikkein kiireellisimpiä asioita kansalaisten kannalta tällä hetkellä. Eläkkeet tietysti lähinnä kuuluvat jäsenvaltioiden vastuulle, mutta kehottaisin ja vetoaisin myöskin esittelijän kommentteihin, että Euroopassa ainakin tarvitaan vähän koordinaatiota. On tärkeää, että Euroopan tasolla arvioidaan sitä, miten erilaiset eläkejärjestelmät toimivat jäsenvaltioissa, jotta voidaan arvioida, mitkä järjestelmät toimivat hyvin, missä on suuria ongelmia tulevaisuudessa tai pidemmällä aikavälillä. Ja sitten voisimme miettiä eurooppalaista pohjaa, jossa taattaisiin tiettyä solidaarisuutta ja liikkuvuutta, josta on jo puhuttu. Esittelijä myöskin on puhunut hyvästä tasapainosta työn ja eläkkeelle jäämisen välille, ja tätä pitäisi vähän laajentaa, koska tällä hetkellä hyvin monet äidit ovat työssä ja eläketilanne on muuttunut, eli tämäkin on kysymys, joka pitäisi ottaa huomioon. Meidän täytyy korostaa, että työntekijät ovat oikeutettuja joustavuuteen eläkesäästämisen osalta – jos haluaa pitää vaikka sapattivuoden tai muuta, niin sen pitäisi olla mahdollista, mutta sen pitää näkyä myöskin sitten eläkeoikeuksissa. Ja siksi tuen tätä oikeudenmukaisuutta, joka pitäisi ottaa mukaan tähän keskusteluun. Olen samaa mieltä siitä, että muutoksia täytyy tehdä, jotta eläkkeet ovat kestäviä. Jäsenvaltioiden pitäisi perustaa vähintään kolmen pilarin järjestelmä. On erilaisia vakuutus yrityksiä ja eläkerahastoja, joita on jo otettu käyttöön eri jäsenvaltioissa. Ja sitten pitää olla myöskin kollektiiviset ja yksilölliset ratkaisut. Ja näitä elementtejä yhdistelemällä saadaan aikaan kestävämpi eläkejärjestelmä. Ja on ihan oikein huomatta, että varanhoitoasetuksessa on muutos. Asetusta on vahvistettu, mutta meidän täytyy olla valppaina, ettemme luo olosuhteita, jotka haittaisivat markkinoiden toimintaa, jotka monissa jäsenvaltioissa toimivat aika hyvin, ja ylisääntely saattaa johtaa sitten ongelmiin. Eli tämäkin on asia, jossa täytyy toimia varovaisesti. Eläkkeet on pidettävä kestävinä, joten meidän täytyy varmistaa, että tämä ala toimii hyvin. Myöskin pitää kiinnittää enemmän huomiota tiedottamiseen ja koulutukseen. Kansalaisten odotukset eläkkeet oikeuksien osalta eivät noudata todellisuutta. Ja on tärkeää, että oikealla tavalla ja avoimesti ilmoitamme kansalaisille heidän eläkeoikeuksistaan. Ja monissa jäsenvaltioissa on jo otettu käyttöön eläkepalveluita, joskus eläkerahastot tai vakuutusyritykset ovat tällaisia järjestäneet. Ja tätä kautta kansalaiset voivat arvioida paremmin, millainen eläke heillä sitten on siinä vaiheessa, kun he jäävät eläkkeelle. Olen esitellen kanssa monista asioista samaa mieltä. Joistain asioista pitää vielä keskustella. Eläkerahastot ovat tärkeää ja pitkäaikainen investointi. Tämä koskee myöskin vakuutusyhtiöitä. Esimerkiksi Belgiassa on paljon vakuutusyhtiöitä toisessa pilarissa. Ja ne ovat samassa tilanteessa kuin monet eläkerahastot ja ne antavat niille pitkän ajan avustusta. Eli tästäkin pitäisi keskustella ja ottaa huomioon eri jäsenvaltioiden erityispiirteet. Jäsenvaltioiden pitäisi tähdätä tällaiseen monen pilarin järjestelmään. Se on pitkän aikavälin tavoite, mutta se on vaikea yhdistää nyt tämänhetkisen taloustilanteeseen, koska kaikki työnantajat eivät ehkä pysty maksamaan näihin järjestelmiin suunnitelmiin, kun otetaan huomioon vaikea taloustilanne. Meillä on vielä asioita, joista pitää keskustella, mutta uskon, että meillä on hedelmällistä yhteistyötä tulevina viikkoina tämän asian tiimoilta. Kiitos. Kiitos Thomas Mann. Ja sitten täällä on vielä viisi puhujaa. Ja sitten komissio vielä saa puheenvuoron. Eli, eli pyydän, että puhutte nyt lyhyesti, jotta ehdimme käsittelemään kaikki asiat. Thomas Mann. Kiitos rouva puheenjohtaja. Sanoitte juuri ennen minun puheenvuoroani, että täytyy puhua lyhyesti. Teen niin. Ria on erittäin hyvä esittelijä. Kyseessä ala, jonka tunnemme myös viime vuosilta, muun muassa tämä eläkkeiden siirto. Voimme sopia, vaikka kyse onkin toimivallasta, joka kuuluu jäsenvaltioille, niin voimme sopia yhteisistä periaatteista ja eläkejärjestelmien tulevaisuuden rahoitus on tässä äärimmäisen tärkeää. Tapasin juuri Euroopan parlamentin entisiä jäseniä. Heillä on täällä konferenssi käynnissä. Monia tuttuja kasvoja siellä näin ja he käsittelevät näitä aivan samoja asioita kuin mekin. Kyllä, ensimmäisen ja toisen pilarin täytyy täydentää toisiaan, mutta joissain jäsenvaltioissa tietyt pilarit siis erityisesti kolmas pilari asetetaan kyseenalaisiksi ja kaikki mahdollisuudet on kyllä käytettävä. Järjestelmä ei saa olla liian jäykkä. Ei saa käydä niin, että yritysten maksamat eläkkeet eivät enää sitten ole maksettavia. ekonvaliokunnassa, kun puhuttiin puhuttiin solvenssista ja ylipäätään näistä asioista ja kaikesta siitä yhteisestä. Ja tuolloin puhuttiin, että haluamme mielellämme palkita uskollisuudesta, siis maksaa bonuksen niille, jotka pysyvät yrityksessä pidempään. Ei tämä missään nimessä ole kuitenkaan liikkuvuutta estävä asia. Rian aivan oikeassa liikkuvuus ei, siitä ei saa rangaista, mutta ei saa myöskään rangaista niitä, jotka eivät liikkuvuutta ryhdy. Ria, kysymys sinulle. Sinähän täällä puhut siitä, että toisen pilarin maksujen on oltava pakollisia. Tästä halusin sinulta vielä kysyä. Tätä pidän tärkeänä asiana. Meillä on siis yhteistä toimivaltaa valiokuntien välillä ja jaettua toimivaltaa Hyvä niin, tämä on tärkeä asia. Varmasti saamme aikaan hyvää yhteistyötä. Ja rouva puheenjohtaja, tämän Ekon valiokunnassa käydyn keskustelun aikana itse asiassa puhumme asiasta juuri Ekon valiokunnassa, kun täällä äänestettiin, siksi jouduin olemaan siellä. Ja siellä nostettiin esiin monia kysymyksiä, jotka kuuluvat itse asiassa tämän empl valiokunnan toimivaltaan, joten uskon, että valiokuntien yhteistyöllä esittelijöinä aivan varmasti saamme tämän asian hoidettua näiden kahden mietinnön välillä, koska niillä on, niissä on hyvin paljon yhteistä. Kiitos puheenjohtaja. Bien. Alors, merci. Maintenant... Kiitoksia. Sitten muut puhujat. Ori ja sitten Steinhardt. Kiitoksia. En puhu koordinaattorina, vain omissa nimissäni. Tästä asiasta olemme puhuneet jo varsin pitkään ja kaikilla todennäköisyydellä se tulee olemaan jatkossakin esillä pitkään. Olen kuitenkin tyytyväinen, että mietintö on saatu ja haluan kiittää Riiaa. Mielestäni tämä on hyvä, hyvin tasapainotettu lähtökohta, koska tässä tosiaankin otetaan huomioon myös aikaisemmat keskustelut. Mielestäni on aivan erityisen hyvä asia, että puhutte eh, jäsenvaltioiden vastuusta, ettekä tarkastele pelkästään eläkejärjestelmiä jonkinlaisena raho- taloudellisena hankkeena tai yrityksenä. Me, meidän pitää käsitellä solidarisuuskysymystä, solidarisuuteen perustuvia järjestelmiä, vastuuta, joka kuuluu jäsenvaltioille, ja mielestäni tämä on aivan välttämätöntä puhutte myös liikkuvuudesta. Mielestäni meidän pitäisi miettiä tätä asiaa syvällisemmin, minkälainen muoto tälle pitäisi antaa, mitä yksityiskohtia otetaan mukaan. Muissa yhteyksissä mielestäni usein puhumme siitä, että tämänhetkisen kriisin yhteydessä mikään ei välttämättä enää tule olemaan samanlaista kuin aikaisemmin oli. Olemme sanoneet tämän työllisyyden, työllisyysrakenteiden yhteydessä, miten työtä tehdään yleensä ja niin edelleen. Emmekä ole nähneet mitään kysymyksiä tai vastauksia tästä. Tässä on paljon epätyypillistä työtä mukana, epätyypillisiä työsopimuksia. Tällaista voidaan ehkä odottaa vain enenevässä määrin jatkossa. Meidän pitää miettiä, miten tulevaisuudessa osallistutaan eläkejärjestelmiin. Mitään selkeyttä ei ole. On epäselvää, mitä seurauksia tästä syntyy eläkemaksuihin tällaisesta kriisistä. Olisin hiukan eri kannalla? Mitä tulee toiseen pilarin, pitäisikö sen olla lakisäänteistä luonteeltaan vaiko ei? Perustavanlaatuisia eroja on jo lä- lähestymis lähtökohdassa eri jäsenvaltioissa. Joissakin jäsenvaltioissa on suuri, suuria yrityksiä, jotka mm, toimivat tällä lailla muissa maissa taas on muunlaisia ratkaisuja. Ymmärrän, että aikaan varsin vähän. Mielestäni on erittäin tärkeää, että Riian viesti välittyy, pidämme sitten siitä tai ei meidän pitää kuitenkin tarkastella työllisyyttä, ottaa huomioon, että ihmisen täytyy tehdä työtä pidempään, koska tämä on yksi seuraus ja tämä on tärkeä asia ottaa esille tässä. Kiitos. Steinrück seuraavaksi, mutta siis mieluummin kaksi ja puoli minuuttia kuin kolme. Ja, ich denke... Kiitos. Kaikki pyrkimykset tällä varmaan ovat erittäin myönteisiä, mutta samalla tulisi ottaa huomioon, että ei, äh, eivät EU-toimet saa johtaa vain sosiaalibudjettien leikkauksiin niiden ihmisten kustannuksella, jotka tarv- tulevat tarvitsemaan apua vanhana, eli tällaista solidaarisuutta tarvitaan eläkeasioissa ja e, eläkeläisten iäkkäiden ihmisten köyhyys on suuri ongelma. Kun täällä puhutaan, että tarvitaan enemmän yksityisiä eläkevakuutuksia, niin muistuttaisin, että ne, jotka tienaavat vähän tai ovat työttöminä, niin heillä ei todellakaan ole rahaa pistää syrjään jotain yksityistä eläkevakuutusta varten. Täällä valiokunnassa täytyisi muistuttaa myös kansallisista erityispiirteistä. Thomas Mankin tähän jo viittasi Saksassa. Toinen pilari, tämä yritysten eläkkeet on erittäin suuri, merkittävä pilari. Se koskee suuria yrityksiä, myös pieniä yrityksiä. Kyseessä ei ole mikään tällainen finanssi- tai rahoitustuote, ei vaan kyse on yksin oman yrityksistä. Se maksaa 50, ehdotukset maksavat 50 miljardia vuodessa ja tämä tukahduttaisi nämä yrityseläkkeet. Kaksi kolma, kolmesta saksalaisesta saa tällaista yrityseläkettä ja 50 prosenttia eläkkeistä jopa tulee tästä toisesta pilarista Saksassa, niin muistaisin, että meidän täytyy pitää huoli siitä, että tällaista toista pilaria ei rikota. Mutta hyvä eläke on äärimmäisen tärkeä, jotta tällaista vanhuusköyhyyttä voidaan torjua. Kiitos. Ehkä esittelijä voisi kertoa. Siis Euroopan parlamenttihan tästä vihreästä kirjasta totesi jotain. Ja tässä ei ole niitä tärkeitä kohtia valkoisessa kirjassa, jotka mainitsitte, jotka me laadimme ja jotka ovat tekstissä. Ja sitten kun puhutaan tutkijoista, niin täytyy katsoa, mitä komissio vastaa, mutta tämä on vanha idea, josta on puhuttu jo pitkään. Nehän ovat hyvin liikkuvia ihmisiä ja heillä on oikeus 28 järjestelmään, eli tämä ei ole mikään ihan uusi elementti. Sitten kolmas huomio. Kun aloin tässä tehtävässä, niin minulla oli se käsitys, että edelliseltä lainsäädäntökaudelta meillä oli asia, joka liittyi eläkeoikeuksien siirrettävyyteen, ja sitten komissio laati vihreän kirjan, jossa käsiteltiin näitä kysymyksiä. Nyt meillä on valkoinen kirja, ja musta tuntuu, että tämä siirrettävyyskysymys on edelleen jumissa. Eli tämä siirrettävyyskysymys on jälleen ajankohtainen. Thomas Mann ja Steinrück totesivat, että tässä on todellinen yhteen törmäys kansallisten mallien välillä. Ja me tiedämme, miksi Saksassa on toimittu eläkeasioissa sillä tavalla, kun siellä on tehty, mutta meidän täytyy muistaa, että vastaus kriisiin on se, että työoikeus on kysymys, joka on noussut jälleen ajankohtaiseksi. Ja reuna-alueelta ihmiset menevät työhön alueille, joilla on vielä lisäarvoa, ja sitten palaavat maihinsa sanottumaan eläkettä. Eli tämä on jälleen ajankohtainen kysymys, tämä eläkkeiden siirrettävyys. Enkä tiedä, vastaako se nyt hyvin tämänhetkistä todellisuutta. Ja lainsäätäjän pitää pitää huolta näistä asioista ja katsoa, mitä nyt tapahtuu taloudessa ja sosiaalikysymyksissä ympäri Eurooppaa. Eli toivottavasti tämä nyt käy ilmi myöskin mietinnöstä. Mies Lovietska ja sitten Cornelisse. Madame Cornelisse. <laughs> Sorry, I thought that was somebody else. Anteeksi, luulen, että ennen minua. Niin, mm, mm, haluaisin kiittää ensinnäkin erittäin tasapainoista mietinnöstä. Mielestäni tämä on hyvä pohja jatkaa työtä. Siinä korostetaan pitkän ajan uudistuksia, vaikka monin tavoin jäsenvaltiot toimivat lyhytaikaisen säästöpolitiikan hengessä, eli juuri päinvastoin. Pidän tästä, että tämä, tässä alo, alo, aloitetaan korostamalla köyhyyden vaarasta vanhuuden yhteydessä. Se on valtava riski ja se on vieläkin järkyttävämpää, koska ihmiset, jotka ovat eläkkeellä eivät enää pääse tavallaan köyhyyttä pakoon työelämässä. Sitten kohta kolme esitteli on sitä mieltä, ensimmäisen pilarin eläkkeiden pitää antaa kohtuullinen minimitaso. Tätä todellakin mielestäni pitäisikin korostaa. Mitä hiukan tässä kaipailen on eläkkeet erittäin haavoittuvaisista ryhmissä, kuten naisten kohdalla, jotka tekevät paljon hoitotyötä tai maahanmuuttajat, jotka tulevat myöhemmässä elämänvaiheessa EU-hun, eivätkä saa alkuperämaastaan mitään eläkettä niistä vuosista, joita siellä ovat tehneet työtä. Joten ehkä voisimme hiukan näitä kohteessa täyttää. Sitten pidän kohdasta 14. Mielestäni on erittäin tärkeää korostaa solidaarisuutta eläkettä eläkkeen, eläkejärjestelmä juuri osoittaa solidarisuutta ja niiden pitää jatkossakin tai eläkkeen pitää jatkossakin pysyä tällaisena. Olen samaa mieltä, että toiset pilarit, joka ovat sekä lakisääteisiä että kollektiivisia, näitä, tätä vaihtoehtoa pitäisi suosia. Sitten vielä sen verran, että toisen pilarin eläkerahastot eivät ole pelkästään suuriin yrityksiin liittyviä. Niitä voidaan muillakin sektoreilla käyttää hyväksi ja rahoittaa. Vielä lopuksi meidän pitää tehdä oma osamme työstä tässä yhteydessä, mutta meidän pitää alkaa samanaikaisesti kouluttaa kansallisia parlamenttejamme ja hallituksiamme tästä asiasta. Erityisesti omassa maassa, mutta ehkä on muitakin sellaisia. Sielläkin vielä junnataan viiden vuoden vanhoissa keskustelu lähtökohdissa ja todetaan, että EUta ei pidä edes mainita se, tai EU ei pitäisi mainita eläkesanaakaan. Tämä on nyt todellakin todella menneisyyttä ja he eivät ole ihan päässeet vielä junaan mukaan. Ja tässä mielessä esittelijällä on myös iso tehtävä yhteisessä jäsenvaltiossamme Alankomaissa. Öö, Kornelissa puhui liian pitkään. Jasovietska on nyt palannut, eli hänkin nyt saa vielä kaksi minuuttia kuitenkin, olkaa hyvä. Ja chciałam pogratulować sprawozdawczyni. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijää erinomaisesta luonnoksesta, joka on erittäin yksityiskohtainen, hyvä analyysi tilanteesta ja haasteista, joita unionin jäsenvaltiot eläkejärjestelmiensä suhteen kohtaavat. Mielestäni on oikein, korostaa, että jos halutaan puhua kunnollisista eläkkeistä, on varmistettava, se, että potentiaalinen työväestö pääsee työhön mahdollisimman pian ja pysyy työssä sitten uransa ajan. Olemme kuulleet, että eläkejärjestelmien kustantaminen julkisista varoista tulee olemaan äärimmäisen vaikeaa. Ja samalla 25 prosenttia nuorista ei edessä pääse työelämään kiinni rakentamaan tulevaa eläkettään. Olen hyvin iloinen siitä, että on äh, tehty aloitteita yli 55-vuotiaiden työllistämiseksi. Tulisi myös parantaa työskentelyolosuhteita niin, että ihmiset voisivat pysyä työmarkkinoilla mahdollisimman pitkään. Uskon myös, että esittelijän oikeassa todetessaan, että meidän täytyy olla hyvin varovaisia, kun puhumme direktiivin vaikutuksista toisen pilarin vapaaehtoisiin eläkkeisiin. Muutokset, joita direktiivi tuo muassaan, voisivat johtaa kustannusten nousemiseen ja tämä ehkä pikemminkin äh, johtaisi siihen, että yritykset eivät enää tällaisia järjestelmiä tarjoaisi. Ja samoin kun puhutaan sitten... Niin siis nyt ihan viimeinen virkeenä. enää. Niin. Direktiivi, joka liittyy liikkumiseen on hyvin tärkeää, mutta meidän täytyy olla varovaisia. Sitten vielä yksi tekninen huomio. Jäsenvaltioiden eläkejärjestelmät ovat erilaisia keskenään ja pyytäisin esittelijää puhumaan paitsi ensimmäistä, toisesta ja kolmannesta pilarista myös kertomaan, mistä järjestelmästä on kysy, kyse, yksityisestä, julkisesta vai työnantajan maksamasta. Tämä ei ole aina välttämättä ihan johdonmukaista, koska järjestelmät ovat erilaisia. No niin, nyt minun täytyy antaa puheenvuoro komissiolle. Tämä kolme minuuttia ei tietenkään riitä, mutta meillä on vielä kaksi asiaa esityslistalla, jotka on pakko vielä käsitellä. Eli nyt komissiolle kolme minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, madam, uh, chair. Kiitoksia, puheenjohtaja kiitämme esittelijää ja voimme tukea. Ja hän on tukenut monia <clears throat> tärkeimmistä viesteistämme. Hän hienoa nähdä, että olemme samoilla linjoilla näin tärkeissä kysymyksissä. Esimerkiksi se, että pysyy pidempään työelämässä on, tai siitä, että eläkkeet voidaan maksaa myös tulevaisuudessa. Ja vanhempien ja nuorten työllistäminen eivät ole toisiaan poissulkevia. Ja olemme samaa mieltä siitäkin, että julkiset eläkejärjestelmät ovat edelleen ytimenä eläkejärjestelmissä, mutta on kuitenkin tärkeää varmistaa, että kansalaisilla on mahdollisuus säästää enemmän turvallisesti ja myöskin olemme panneet merkille, huolenaiheenne, varsinkin ne, jotka liittyvät IORP-direktiivin uudistamiseen liittyen ammattijärjestelmiin. Ja myöskin otamme huomioon kommenttinne eurooppalaisesta eläkerahastosta tutkimuksen alalla. Me tarkastelemme näitä asioita, olemme näistä tietoisia ja jatkamme yhteistyötä kanssanne, jotta voimme puuttua näihin kysymyksiin. Kiitos. Siis teillä oli puheenvuoro, teidän pitäisi vastata näihin kysymyksiin. Esitteli kysyi, miksi te olette kohdelle tutkijoita eri tavalla. Minä esitin hypoteesin, mutta vastatkaa nyt esittelijälle sentään. Sanotte, että me teemme yhteistyötä tulevaisuudessa, mutta olette täällä nyt vastaamassa konkreettisesti näihin kysymyksiin. Mutta jos te ette osaa vastata, niin jätetään tämä sitten tähän. Ehkä komissio, jos komissio tekee tutkijoiden osalta erityisehdotuksen, niin kai siihen on joku syy. Oh, well, at the moment, uh, this idea is... Uh, Tällä hetkellä tämä ajatus on vasta pilottivaiheessa. Me emme puhu mistään pakollisista tai kattavista Euroopan laajuista järjestelmistä. On pieni koalitio, jotka tällaista haluavat, yliopistoja, jotka ovat harjoittavat yhteistyötä pilottihankkeessa komission kanssa. Nämä ovat aina tutkimustahot, jotka ovat osoittaneet mielenkiintoa aloitetta kohtaan. Ja kun saamme palautetta aloitteesta, niin sitten jatkamme siitä. Mutta tässä vaiheessa olemme hyvin kaukana mistään kattavasta eurooppalaisesta järjestelmästä. No se oli vähän konkreettisempaa sentään. Sitten vielä esittelijä. Kiitos puheenjohtaja tuohon viimeiseen. Niin, kun ajatellaan tutkijoita Saksasta tai Ranskasta, jotka siirtyvät vaikkapa Kreikkaan, niin Kreikassa on ihan erilainen palkkataso. Miten nämä laitetaan yhteen rahastoon? Tässä on paljon enemmän ongelmia kuin ratkaisuja puheenjohtaja. Tässä on muutama huomio, e, joihin nyt vastaan ihan nopeasti. Solidarisuus, kyllä, kyllä. Solidarisuus on tarpeen tulevaisuudessakin, mikä järjestelmä sitten onkaan kyseessä Solidarisuus ihmisten välillä, mutta myös sukupolvien välillä. Puheenjohtaja, köyhyys ja kunnolliset eläkkeet. Tällä hetkellä ongelma on se, kun onpa kyse sitten Kreikasta tai mm, Portugalista tai mistä hyvänsä, niin aivan ensin lähdetään eläkkeitä leikkaamaan. Siksi minä tämän näin muotoilinkin niin kuin muotoilin tässä tekstissäni. Ja puheenjohtaja. Minun mielestäni puhutaan liikaa tai vain eläke e, iän sopeuttamisesta, eli sen nostamisesta, koska elinjän odote nousee. Toki tätä, tästä saa puhua, mutta muistuttaisin, että monet 55 vuotta täyttäneet haluaisivat pysyä työelämässä, mutta eivät saa enää töitä. Ja kyllä esimerkiksi Alankomaissa heistä luovutaan ensimmäisenä, joten tällainen työllistettävyys on hyvin tärkeää. Sitten Somas, niin, yrityseläke kyllä Komissio on puhunut täydentävästä yrityseläke, yrityseläkkeestä ja erityisistä säästömalleista, joita voitaisiin kehittää, mutta komission olisi erityisesti pitänyt keskittyä tällaiseen kollektiiviseen järjestelmään, koska siinä jälleen kerran näkyy solidaarisuus sukupolvien välillä, mutta myös työmarkkinaosapuolten kädenjälki. Sitten kollega De Backer, hän puhui esimerkiksi vakuutusyhtiöistä, että niillä on paljon varoja, mutta kun puhutaan eläkevakuutuksista, niin ne yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa hallinnoivat rahoja, jotka ihmiset ovat säästäneet, eikä minulla ole mitään näitä Äh, sitä vastaan, että puhutaan näistä vakuutuslaitoksista, mutta äh, niillä on kuitenkin aina tämä kaupallinen puoli toiminnassaan. Sitten minä katson, että erityisesti kiinnitetään huomiota tämän uuden järjestelmän äh, rakentamiseen, kyllä, ja erityisesti tulee kiinnittää huomiota liikkuvuuteen ja eläkkeiden siirrettävyyteen – mutta jos saisin tässä nyt kertoa yhden esimerkin, niin ei kyse ole yksinomaan vapaasta liikkuvuudesta ja maiden välillä, vaan myös jäsenvaltioiden sisällä. Jos halutaan lisää liikkuvuutta, niin tarkoitan tätä todella, Thomas. Jos meillä on vaikkapa viiden vuoden viite, kausi, eläkerahastoa varten se on liian pitkä aika, koska tämän viiden vuoden aikana ei voi sitten siirtyä toisaalle muuten työntekijän säästämät rahat häviävät. Sitten naisten asema. Tämä kohta 13. 13. Puhuttiin tästä hyvin tulisesti. Katsokaa nyt vielä kohtaa 13 kuitenkin, kun ajatellaan naisten oikeuksia. Lyhyestä virsikaunis tässä tämä, kiitos. Kiitoksia komissio ei maininnut sitä, että me tiedämme valiokunnassa, mitä nyt neuvostossa tapahtuu liittyen eläkkeiden siirrettävyyteen. Kun otetaan huomioon tämä taloustilanne ja tämä liikkuvuuden, liikkuvuuden kannustaminen, joka ei ole pakollista, mutta se on kuitenkin liikkuvuutta nyt kriisin aikana, niin tämä siirrettävyys kysymys otetaan uudelleen esille neuvostossa. 2009 hän mietimme uutta oikeusperustaa, joka tuli Lissabonin sopimuksen myötä. Ja sitten katsoimme tätä vanhaa ehdotusta, koska komissio ei ole esittänyt mitään uutta ehdotusta. Ja neuvosto työstää vanhaa tekstiä uudella oikeusperustalla. Ja tämä on juuri se, jota me olimme toivoneet 2009. Eli kun otetaan huomioon kaikki nämä elementit, niin määräaikatarkistus jättämiselle on avoinna 8. tammikuuta asti. 20.21. helmikuuta tarkastellaan tarkastuksia ja kompromisseista puhutaan 20. maaliskuuta ja niistä äänestetään seuraavana päivänä eli täysistuntoon pääsemme sitten huhtikuussa. Sitten palaamme vähän takaisin esityslistalla. Hauit on nyt päässyt takaisin tiettyjen liikenneongelmien jälkeen. Ja kiitän sitä, että tulkelta saamme 10 minuuttia lisäaikaa. Meidän täytyy kuitenkin nyt edetä ripeästi. Ja Howit, teidän pitää nyt hyvin lyhyesti esitellä kaikki tarkistukset, joita on tullut näihin kahteen kohtaan. Eli meillä on vahvistettu yhteistyötä oikeudellisten asioiden valiokunnan kanssa. Ja toinen kohta liittyy tämän valiokunnan mietintöön, ja kumpikin näistä mietinnöistä liittyy yhteiskuntavastuuseen ja ympäristökysymyksiin. Olkaa hyvä. Thank you very much, um, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän syvästi anteeksi, että jäin jumiin tähän kanalin tunneliin. Yksi perus nyt on hienoa, että meillä on tilaisuus edes lyhyesti käsitellä tätä asiaa parlamentissa. Haluaisin myös sanoa, että maan ja muut ovat tehneet tarkistuksen, mutta on kyllä saksaksi tehty, tehty ikävä, kun en voi silloin kommentoida täysin, mutta sanoin aikaisemmissa keskusteluissa, että olen kyllä tietoinen tästä mm, hengestä, jossa toimitte Rova von Martteen, jo ei ole paikalla, luin hänen tarkistuksensa vain espanjaksi. Mutta vieläkin olen varsin toiveikasta, että saamme vahvan konsensuksen valiokunnassa ja erityisesti näiden kollegojen mielipiteet tunnen ja haluan olla heidän kanssaan läheisessä yhteistyössä, että varmistun se, että tulos on hyvä. Olen tehnyt jotakin omia tarkistuksianikin, mutta kaikki ne löytyvät selvitysosasta, perusteluosasta, joten mitään yllätyksiä varmaankaan ei tule. Teen jotakin faktakysymyksiä koskien globaaleja standardeja ohjeiston ihmisoikeuksista, kansainvälisistä standardeista, kestävästä kehityksestä ja niin edelleen ja OECDn suuntaviivat. Sitten komissiolle vieläkin yritän saada tietoja näistä AC, ICD-suuntaviivoista. En ole ihan varma tästä kysymystä. Ehkä voitte, jatko, voimme jatkossa käsitellä sitä. Se puhutaan paljon myös kriisistä selviytymisestä, ja se ei ole mitään kestävää selviytymistä, ellei ole yritysmaailma terveellä pohjalla. Puhun näistä suuntaviivoista, joita komissio on laatinut. Komissio on sitoutunut tiedottamaan asiasta, eikä oikeastaan ne on tällä viikolla juuri julkaistu ja pitäisi tässä komissa tukea. Minä itse olen ottanut esille muita tarkistuksia, jotka liittyvät ICT-sektoriin ja yksityisen turvallisuuteen. Sitten on joitakin tarkistuksia minulta ja Stephen Hughesilta työllisyysoloista. Minä ehdotan, että asetamme tavoitteen uudelle eurooppalaiselle puitekehitykselle ja saamme aikaan kolmansien kanssa ohjelmia, joilla parannetaan työllisyysmahdollisuuksia. Meidän pitää löytää kompromisseja näistä tarkistuksista. Omissa tarkistuksissa peräänkuultaan sitä, että EU on aktiivisesti mukana globaali, globaalissa hallinnassa äh, yrityskysymyksissä ja komission pitäisi antaa myös esimerkkiä rohkaista omaa henkilöstöään raportoimaan globaalin raportointiin aloitteena puitteissa. Tukisin tarkistuksia, joita herra Boulon on tehnyt konkreettisista toimista. Pitäisi korostaa sosiaalista indikaattorita. Haluaisin hänen kanssaan keskustella sosiaalista työstä. Minä en oikeastaan haluaisi tukea tällaista, mutta haluaisin kuitenkaan, kuitenkin hänen kanssaan keskustella sitten suhtaudun myönteisesti tarkistuksena Papatopulolta, kun puhutaan eh, saman de Becker, hänen tarkistuksensa pienistä yrityksistä ja Takkulan tarkistukset koulutuksesta ja ammattikoulutuksista. Myös pidän kovasti näistä asian valiokunnan tarkistusta koskien sukupuolikysymystä. On kuitenkin tärkeää, että ei toista näitä viittauksia tähän, mutta Todennäköisesti ehdotan, että tuetaan joitakin näistä, mutta ei kuitenkaan kaikkia. Sitten kompromisseja tarvitaan, ja niin nyt puhun erityisesti entiselle kollegalle ja ystävälle Thomas Manille. Emme aina ole prosenttia samaa mieltä, mutta mielestäni hänen, hän kuuli kuulemisessa tästä uudesta komission määritelmästä, joka sopii, ja tämä älykäs sekoitus, jossa työnantajat ovat sopineet ystävänsä kun, äh, YKssa ja tämä varmasti voimme hyväksyä tässä yhteydessä, ainakin pitäisi. Ehkä tämä oli hänen oman maansa käsitys, mutta kovasti toivoisin, että voisimme yhdessä etsiä kompromisseja tästä kohdasta, koska minusta on aivan selvää, että olemme varsin erilaisessa tilanteessa kuin viisi vuotta sitten. Ja jos tarkastelette omaa tarkistusta, niin 20 tasapainoista lähestymistavasta, erityisestä lähestymistavasta. Pyydän anteeksi että tässä mennään vähän liian pitkälle, kun puhutaan asetusta. Minä en tue tällaista tarkistusta. Minä toivon, että pystymme löytämään tässä valikunnassa hyvän kompromissin. Voisitko nyt päästä loppuun? Ihan parikymmentä sekuntia vain rahoituksesta, avoimuudesta. Tästä monet ovat laatineet mielenkiintoisia kommentteja. Tarvitsemme tästä mielipiteen, mutta pyytäisin kuitenkin Rovas Esa ja tarkastelemaan tätä kysymystä, koska on hyvä löytää tässäkin hyvä kompromissi. Teen itse tarkistuksia tästä jatkossa. Ensin Boulon ja sitten Thomas Mann, mutta ihan lyhyesti. Kiitoksia. Kiitoksia Hawitille erinomaisista teksteistä Hän tuntee erittäin hyvin nämä asiat, joten oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta sanoisin, että tämän pitäisi olla vapaaehtoinen järjestelmä kaikille yrityksille, eikä pakollinen niin kuin toiset ovat esittäneet. Ja tämä koskee myöskin korkeakouluja ja yliopistoja, ja siksi olen esittänyt kolme tarkistusta. Mietintöön olen tehnyt 14 tarkistusta. Meidän täytyy varmistaa, että tämä järjestelmä on käytössä kaikkialla Euroopassa ja meillä pitää myöskin olla erityisiä järjestöjä, jotka pystyvät arvioimaan sosiaalinormeja, koska tällä hetkellä ainoastaan ympäristönormeja voidaan mitata ja mitä todella mitataan. Ja sitten jonkun merkinnän kautta voitaisiin havaita yritykset, jotka ovat mukana yhteiskuntavastuussa suurilla yrityksillä on varaa viestiä näistä asioista, mutta myöskin PK-yritykset voivat tämän merkinnän kautta ilmaista olemassa mukana tässä järjestelmässä. Meidän täytyy puhua tästä ja olen valmis neuvottelemaan tästä ja toivottavasti Howit suhtautuu myönteisesti tähän sosiaalimerkintään. Ja varjoesittelijänä olen tietysti valmis tekemään kompromisseja ja voimme jatkaa yhteistyötä. Kiitos. Ja Thomas Mann. Kiitos. Lyhyesti, Richard, me olemme tunteneet toisemme vuosia ja minä aina kannatan vapaaehtoisuutta. Sinä sanoit, että yritykset eivät tee kylliksi, tämän täytyy olla sitovaa. Minä olen tarkistuksilla yrittänyt tehdä eron yritysten yrityskunta vastuun suhteen. Kun ajatellaan vaikkapa tätä Bangladeshin katastrofia tai mitä Pakistanissa on tapahtunut, ihmisiä käytetään aivan järkyttävissä olosuhteissa työssä. Mutta täytyy tehdä ero yritysten yhteiskuntavastuun sen suhteen, mitä PK-yrityksissä tehdään todella hyvin. Siellä tehdään aivan erinomaista työtä. Tämä meidän täytyy ottaa huomioon, Toki meidän täytyy ehdottomasti tuomita se, että ihmisiä käytetään hyväksi ja ja niin edelleen. Mutta minä olen yrittänyt tehdä tässä eron, että tehtäisiin selväksi se, että sitoumuksen ja, pako- ja toisaalta vapaaehtoisuuden välillä täytyy tehdä tässä tämä ero ja olisin erittäin tyytyväinen, jos voisit tämän tarkistuksen ottaa huomioon. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia, että olette tehneet näin tehokkaasti työtä Onko esittelijällä vielä jotain sanottavaa? Just turned Mr. Bullon's left. I'm very happy. Herra Bullon tässä poistui. Mielelläni teen hänen kanssaan kompromisseja. Tietysti on halutaan näitä sosiaalisia eh, merkintöjä. Se on tärkeä kysymys valiokunnalle. No niin. Eli me tarkastelemme... Ei kun me äänestämme näistä 14. 14. tammikuuta, eli sitten voimme keskustella tästä komission oikeudellisten asioiden valiokunnan kanssa tästä sopimuksesta. Suurkiitokset tulkeille, hauskaa iltapäivää ja tapaamme seuraavaksi 18. joulukuuta Brysselissä. Ja pyydän, että olette runsaslukuisina paikalla.